Please, uh, can you be seated? Voisitteko istuutua? Olen hyvin pahoillani viivästyksestä. Meillä oli kokous sutuin ovin hyvin tärkeästä aiheesta ja puheenjohtaja päätti käyttää hieman yliaikaa, mutta yritetään aloittaa niin pian kuin mahdollista, jotta meillä on riittävästi aikaa tätä erittäin tärkeää keskustelua varten. Edustaja Langen. Äh, Herr amtierender Niin, herra virkaa tekevä puheenjohtaja. Tämä ei koske nyt teitä, mutta kuitenkin se, että jos oven ulkopuolella yli sata ihmistä odottaa kuulemisen äh, aikataulun mukaista aloitusta, niin kysymys ei ole vain kohteliaisuudesta, vaan myös aikataulujen noudattamisesta. Ja esimerkiksi eilen totesin, että eh, puheenjohtajalla on ongelmia pitää kiinni aikatauluista. Ja koska hän ei nyt ole enää paikalla, niin eh, joudun ikävä kyllä sanomaan tämän teille, että te välitätte sen hänelle, että jatkossa toivomme, että aikatauluista pidetään kiinni. Kiitos edustaja Langen. Näin tein juurikin muutama minuuttia sitten valitettavasti. Asia ei korjattu, mutta toistan sen sitten vielä, koska oli moni ihmisiä odottamassa, on hyvin pahoillani siitä, mutta yritetään nyt käyttää aikaa mahdollisimman tehokkaasti hyväksemme. Puhun tästä taas puheenjohtajan kanssa, joskus on ongelmia esityslistan ajankohtais- tai katalun kanssa. Kaikki aiheemme ovat tärkeitä, kuten edustaja Langen on samaa mieltä siitä, että tämä on yksi tärkeimmistä aiheista, joita meillä on nyt käsittelyssä. Joten aloitetaan ensinnäkin toivon tervetulleeksi vieraamme. Kuulemi, julkista kuulemista varten käsittelemme lopullista arvonlisäverojärjestelmää EU-ssa. Te, jotka olette täällä ja te, jotka seuraatte tätä myöhemmin, tiedätte, tämä tulee suoraan verkkoon ja voitte seurata keskustelua siis jälkikäteenkin. Tämä lienee yksi tärkeimmistä asioista, joita käsittelemme EU-ssa taloudellisesti, ei vain johtuen nykyisestä alvijärjestelmästä, joka on tilapäinen, se kuulostaa hieman mutta samaan aikaan EU kärsii huomattavia tappioita ALV-veron kannossa 150 miljardia euroa suunnilleen. Ja komissio on vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus poistaisi huomattavan osan tätä tappiota. Meillä edelleenkään ole lopullista ehdotusta komissiolta, mutta tiedämme mitä on tulossa, mitä on pöydällä. Ja Meillä on nämä pikaratkaisut Quick Fix. Nyt tarkoituksena on saada lisätietoja eri sidosryhmiltä kuulemisessa ja asiantuntijoita kuulla myös. He puhuvat näiden muutosten seuraamuksista varmasti MEPit keskustelussa käsitellä näitä asioita myös yksityiskohtaisesti. Eli tämä tehdään nyt niin, että pyydän, että kukin asiantuntija puhuu viitisen minuuttia alustuksessaan sen jälkeen varjo esittää esittelijät äh, alkukysymykset pääsevät vauhtiin kaksi minuuttia kysymyksiä ja kolme minuuttia vastauksia. Ja sitten varmasti voin ottaa menettelymään puhujalistaa. Yritetään ottaa huomioon mahdollisimman moni puheenvuoropyyntö. En nyt käytä enemmän tätä arvokasta aikaa ja annan nyt puheenvuoron Elena Skoppiolle. Hän on Euroopan komissiosta välisen verotuksen ja verohallintoyksikön pääjohtaja. Hän on aiemmin ollut Pierre Moscovisin neuvonantaja ja hän on koulutuksesta asemaja ja täytyy sanoa, että hän matkustelee ympäri Eurooppaa ja yrittää selittää, mitä me teemme ja miksi sitä teemme. Kiitos hänelle siitä, että tuli Prahaan myös keskustelemaan, joten otamme innolla kantoinen. Pyydän, että käytätte enintään viisi minuuttia, jotta voimme sitten keskustella tarpeeksi kauan. Kiitos, tervetuloa. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. on kunnia olla tänään osallistumassa teidän kuulemisen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun täällä selitän ei vain lopullista arvonlisäjärjestelmää, järjestelmää niin kuin näin hienosti asennetti puheenjohtajanne, mutta myös tämä, nämä muut ehdotukset, jotka kuuluvat tätä laajaa strategiaa saadaan aikaan yhtenäinen alue. Te kaikki tiedätte, että me yritämme saada Euroopasta, mitä arvonsaveroon tulee yksinkertaisemman, varmemman, päivitetymmän järjestelmän tälle vuosituhannelle. Meidän täytyy pitää pysyä edistyksen tahdissa, mutta meidän pitää paremmin huolehtia resursseistamme, jotta emme liikaa anna painoa verotukselle, mutta kuitenkin hyödymme tästä järjestelmästä. Tässä mielessä komissio on ilmoittanut toimintasuunnitelmassaan viime vuonna ja esitellyt joukon ehdotuksia, jotka kannattaa ottaa esille. Jotkut niistä on jo hyväksytty todella nopeasti, jotkut ovat nyt keskustelun alla, jotkut ehdotukset vielä täytyy e- tehdä ja esittää. Aloitan tärkeimmästä ehdotuksestamme siitä, joka tavallaan määrittää kaikkia muita arvonlisäverotoiminnassa. Me liian pitkään ollaan ollut tässä siirtymävaiheen järjestelmässä. Me halusimme sen käyttöön, kunnes lopulta saisimme mä, lopullisen järjestelmän, joka perustuu alkuperään, mutta tämä osoittautui mahdottomaksi. Tämän takia teimme päätöksen siirtyä kohti lopullista järjestelmää, joka perustuu kohteeseen määränpäähän. Tästä ei ole koskaan mitään lainsäädäntöä, ei edes mitään julkilausumalla annettu. Ja nämä Nämä ilmoitusvelvollisuudet hyväksyttiin sitten viime vuonna lokakuussa ja nyt näistä keskustellaan neuvostossa. Tämä on osa artikla 402, jossa todetaan, että lopullinen järjestelmä tulee perustumaan äh, kohteeseen määränpäähän ja tulee toimimaan aivan erityisellä tavalla johon liittyy omat erityispiirteensä. Olen varma, että pystymme pohtimaan näitä tarkemmin kysymysten yhteydessä. Tämän myötä nyt yritämme saada tämänhetkistä siirtymävaiheen järjestelmästä paremmin toimimaan. Siksi on tällaisia pikaparannuksia hyväksyneet komissiossa ja niistä keskustellaan tällä hetkellä juuri neuvostossa. Niihin liittyy aivan erityinen käsite luotettavasta verovelvollisesta. Tämä on osa rakennettua strategiaa uudessa järjestelmässä, joka, jonka myötä on mahdollista saada tällainen asteittainen käyttöönotto tällainen varsinainen vallankumous, kun sovelletaan arvonlisäveroa. Mutta täytyy sanoa, että tämä ei ole pelkästään iso äh, kopernianen äh, vallankumous, vaan tämä liittyy myös verouudistukseen, koska teimme myös muunlaisia ehdotuksia, jotka tavallaan täydentävät tätä perusmuutosta. Muut ehdotukset, jotka pyrkivät saamaan järjestelmästä yksinkertaisemman PK-yrityksille muun muassa, Tämä hyväksyttiin tämän vuonna tammikuussa. Ja sitten joitakin oheistoimia, jotka liittyvät siihen, miten veroastetta sovelletaan. Ja tämäkin hyväksyttiin tämän vuoden tammikuussa. Erittäin tärkeä elementti pakettiamme on, ovat uudet toimet hallinnollisesta yhteistyöstä, periaatteet, politiikat ovat hyvin tärkeitä, mutta miten tätä kaikkea täytäntöön pannaan, sillä on vielä suurempi merkitys. Meidän täytyy antaa valtiollemme välineet, mahdollisuudet tehdä tehokasta yhteistyötä ja varmistamme sen, että periaatteet, joita suunnittelemme, otetaan käyttöön taitavalla tavalla. Tämän takia meillä olemme tehneet ehdotuksen, joka hyväksyttiin juuri viime vuoden joulukuussa komissiossa ja nyt sitä keskustellaan rakentavassa hengessä neuvostossa. Me odotamme mielenkiinnolla sitä, että se hyväksytään siis nopeasti ja toimme jäsenvaltioiden etujen nimissä. Haluamme palvella kansalaisia, jotka maksavat veronsa. Haluamme ottaa huomioon kuluttajat ja yritykset, jotka ovat osa yhteiskuntaamme ja talouttamme. Tämän takia olen todella tyytyväinen ollessani täällä tänään, koska kaikki eri toimenpiteet täytyy nähdä yhteydessä toisiinsa. Se on yhteinen ponnistus, jolla pyritään muokkaamaan täysin uutta arvonlisää verojärjestelmää. Ja nyt täällä on yksi hyvä uutinen pitkän ajan jälkeen yksimielisesti hyväksyttiin uudet säännöt siitä, miten sovelletaan alvia etäkauppaan. Tämä on toinen vaihe, kun laajennetaan sitä periaatetta, jota haluamme soveltaa myös lopullisessa järjestelmässä, mitä kutsutaan keskitetyksi palvelupisteeksi. Haluan kiittää teitä teidän huomiostanne ja odotan jo mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne. Kiitos. Kiitoksia kovasti tiedostanne ja että pitäydytte aikarajoissa seuraavaksi professori Rita de la Feria puhuu meille. On suuri kunnia, hän on vaikutusvaltainen verohenkilö. Tämä on vain minun kantani, tämä on myös kansan, International Tax Reviewn kanta. Hän on, nyt on nimetty kahta toista vuotta peräkkäin tällaiseen listaan vaikutusvaltaisimmista henkilöistä veroalueella. Professori Feria toimii Liitsin yliopistossa. Hän on myös kansainvälinen tutkija Oxfordissa ja lisäksi Lissabonin yliopistossa on toiminut, tapasin professorin verokuulemisissamme parlamentissa täällä aikaisemmin jo ja myös kun kävimme Lontoossa, joten on hienoa saada teidät tänne ja nyt olkaa hyvä viisi minuuttia. Um, Thank you very much. Thank you. Kiitos. Kiitokset valiokunnalle siitä, että olette kutsuneet minut tänne ja antaneet minulle mahdollisuuden puhua näistä asioista. Pääasiat tässä minun nopeassa eh, esityksessäni ovat eh, ALV-kanta tässä ehdotuksessa. Mutta ennen kuin eh, menen niihin, niin haluaisin onnitella komissiota tästä prosessista, jolla he ovat nyt täytäntöön panneet pysyvän ALV-järjestelmän. Minä olen 13 vuotta kirjoittanut tästä aiheesta omaa tutkimustani ja se kesti todellakin kauan, mutta toivotan, että komissio pystyy muutamassa kuukaudessa tämän toteuttamaan, eikä niin monessa vuodessa. Minä olen huomattavasti enemmän huolissani tästä ALV-ehdotuksesta. En aio nyt mennä tässä ihan täysin yksityiskohtiin liittyen tähän EU-ALV-järjestelmään ja sen rekisteröintijärjestelmään ja sen historiaan, enkä myöskään oikeudellisiin seuraamuksiin. Mutta olen kuitenkin toimittanut valiokunnalle muutamia artikkeleita, jotka olen aiheesta kirjoittanut, joka, jotka toivon mukaan antavat teille hieman taustoja tämänpäiväisille kommenteilleni. Tavoitteeni tänään on yrittää ymmärtää, mitä tapahtuu ja, asettaa se tavallaan tietynlaisiin kontekstiin ja, ja sitten huomioida tietyt huolenaiheet. Me olemme yrittäneet harmonisoida ALV-järjestelmää ja ALV-kantoja 50 vuotta vuodesta 1960 lähtien ehdotus toisensa jälkeen hitaasti ja yrittäneet rakentaa yhtenäistä ALV-kantaa rakennetta. Ja tämä komission esittämä ehdotus nyt on täydellinen muutos siihen, miten lähestytään ALV-kantoja. Tämä ehdotus, jos se hyväksytään, johtaisi epäharmonisointiin ALVn suhteen Euroopassa – ja syöttää komissio, tai millä komissio tämän oikeuttaa, on se, että lopullisessa ALV-järjestelmässä ei tarvitse harmonisoida ALV-kantoja. Minä olen erittäin eri mieltä tästä kannasta ja myös seuraamuksista se, että eh, ei olisi enää eh, esimerkiksi, silloin ei enää olisi esimerkiksi rajat ylittävää eh, kauppaa ja silloin ei tarvittaisi yhtenäistä ALV-kantaa. Mutta on aika tyhjää sanoa, että rajat ylittävä kaupankäynti olisi ainoa syy ALV-harmonisointiin. Kuten komissio sanoo, niin tämä ehdotus, jos se hyväksytään, se antaisi jäsenvaltioille vapauden muuttaa ALV-kantojaan. Ja tämä johtaisi väistämättä siihen, että ALV-kantojen eroavaisuudet kasvaisivat koko Euroopassa. Ja se tulee myös väistämättä johtamaan tämän kannan eroosion. Eli joko otetaan tiettyjä tuotteita pois tästä tai vähennetään ALVtä. Ja taloudelliset ja poliittiset seuraamukset tällaisesta liikkeestä ovat hyvin selviä niille, jotka ovat tällä alalla työskennelleet. Monen vuoden ajan jäsenvaltiot ovat painostaneet sitä, että olisi mahdollista muuttaa ALV-kantoja. En tietenkään voi varmasti tietää, mutta oletan, että tämä on osa komission ehdotuksen taustalla olevaa motivaatiota. Mutta nämä taloudelliset paineet, jotka nyt tunnetaan, tulevat tuntumaan vielä enemmän sen jälkeen, jos tätä epäharmonisoidaan. Tällä hetkellä komissio vaan, tai nyt jäsenvaltiot voivat sanoa, että me voimme muuttaa niitä EU-sääntöjen perusteella, ja, mutta sen jälkeen nämä jäsenvaltiot eivät enää koskaan voi syyttää komissiota tai EUta, kun ALV on epäharmonisoitu. tämä kaikki on ihan ok, jos ALV kantojen äh, hajauttaminen olisi hyvää politiikkaa. Ongelma on nyt vain se, että se ei ole sitä. Ja syy, että me käytämme näitä vähennettyjä, alennettuja arvonlisäverokantoja, johtuu kahdesta asiasta. Se, että suojellaan köyhempiä ihmisiä ja kotitalouksia, ja toinen syy on se, että lisättäisiin tiettyjen tuotteiden kulutusta. Ja molemmat syyt perustuvat yhteen yhteiseen tekijään, nimittäin eh, hinnanlasku. Mutta ongelma on se, että joka kerta kun olemme yrittäneet eh, mitata eh, hintaa, seura, joka olisi seuraamuksena ALVn laskemiseen, niin lopputulos on ollut tyhjä. Markkinat eivät yleensä halua vähentää näitä ALV-kantoja ja se mitä yleensä tapahtuu on se, että nämä alennukset menevät vähittäiskaupan taskuun. Eli mitä tapahtuu on, että me tuemme silloin tiettyjä erityisiä sektoreita. Ja vaikkakin tämä toimisi ja vaikkakin hinnat laskisivat, niin tässä olisi toinenkin seuraamus. Nimittäin jos katsotaan kulutuskäyttäytymistä myös tärkeissä asioissa, niin kaikkein rikkaimmat ihmiset meidän yhteiskunnassamme kuluttavat eniten. Joten otetaan, vaikka otettaisiin maito tai leipä, niin rikkaat kykenevät kuluttamaan näitäkin enemmän. Eli se mitä tapahtuu on, että alennetaan ALV-kantoja rikkaiden ihmisten hyväksi. Tilastollisesti tämä kuulostaa ehkäpä hieman ristiriitaiselta, mutta kuitenkin rikkaimmat ihmiset meidän yhteiskunnassamme hyötyvät kaikkein eniten ALV-kantojen laskemisesta. Oli sitten mikä tahansa tuote, maito, leipä, hedelmä, niin kaikkein rikkaimmat hyötyvät tästä eniten. Ja me häviämme tässä tuloja, joita voitaisiin käyttää julkisiin palveluihin, jotta voisimme suojella näitä samoja köyhempiä henkilöitä. Joten kaikista näistä syistä se, että vähennetään ALV-kantoja, vaikkakin se näyttää houkuttelevalta, niin se ei ole se ihmelääke, joka sen olisi tarkoitus olla. Ja vielä lopuksi eh, Irrallaan taloudellisista ja oikeudellisista seurauksista, niin minusta tämä on myös eh, perustuslain vastainen, koska minusta tämä ei sovi artiklasta 113 oikeusperustaan. artiklasta 113 Euroopan unionin toiminnasta vaatii, että lainsäädäntö, jonka unioni hyväksyy ALV-asioissa, parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ja tämä ehdotus minun mielestäni ei sitä tee. Joten yhteenvetona lopetan yleensä aina tähän yhteen virkkeisiin. 1985 Euroopan komissio, kun esitti valkoisen paperinsa ja sisämarkkinoille käytti tätä virkettä. Se, mitä tämä valkoinen kirja esittää, äh, on, että yhteisön pitäisi nyt ottaa askel eteenpäin tiellä niin, että äh, voitaisiin äh, noudattaa unionin perustajien kunnan, kunnianhimoja. Ja olisi petos meihin uskoviin, jos me emme näin tekisi. Ja se tekisi Euroopasta kapeamman ja vähemmän palkitsevan. Tämä on se toimenpide, joka on haaste, joka meillä on edessämme. Älkäämme koskaan sanokko, että emme kykene tähän vastaamaan. Tämä oli totta 1985, mutta nyt se on vielä enemmän totta. Minä tiedän, että tämä kuulostaa ristiriitaiselta ja minä tiedän, että se mitä minä pyydän on aika paljon, mutta minä pyydän että vastatkaa haasteeseen ja tehkää politiikkaa terveen taloudellisen ja, ja, ja oikeudellisen todistusaineiston pohjalta. Jos Rami provosoivaa, joten odin ajan kulun pahoittelut, mutta pyydän, että puhujat pitäytyvät aikarajoissa. Anteeksi, kommentti mikrofonin ulkopuolelta. The joke is unfortunate. No, nyt ovat vitsit vähissä, olemme kaksi minuuttia myöhässä. Seuraava puhuja, tervetuloa. Ine Lejeune. Hän on Law Square-yhtiössä kumppanina ja osakkaana hän on työskennellyt 30 vuotta veroasioissa. Hän tarjoaa neuvoja muun muassa riitojen ratkaisuasioissa, jotka liittyvät verokysymyksiin. Hän on toiminut useissa maissa ympäri EUta, joten nyt siirrymme komissiosta yliopiston kautta lakimiehiin, jotka käsittävät näitä asioita. Kiitos ja tervetuloa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, arvoisat edustajat, että sain kutsun tänne tärkeään tilaisuuteen. Minä pyrittiin kommentoimaan näitä luottamuksellisia verovelvollisia, joten aloittaisin muistamaan kaikki siitä, että verovelvollinen ALV-järjestelmän puitteissa no, on tällainen henkilö, joka on mukana keräämässä näitä alv ja tietojen mukaan on 7000 miljoonaa yritystä jotka kantavat alvia EU-ssa ja 3,2-3,7 miljoonaa kaupan toimia ovat mukana EU sisäisessä kaupassa. Ja jos ajatellaan EUn sisäistä kauppaa, niin siitä 50 prosenttia jopa tapahtuu konsernien sisäisesti, koska on integroituneita toimitus- ja tavara- toimitusketjuja. Nyt tämä kysymys tässä on, että pitääkö meidän ottaa käyttöön kaksi luokkaa veron kannalta jossa vain tämä CTP olisi luotettava toimija ja hyötyisi sitten siitä, että se yksinkertaistettuja menettelyjä pikaratkaisen myötä, jos ajatellaan toimitusketjuja muun muassa, ja että todistetaan nämä poikkeukset ja ensimmäisessä vaiheessa lopullista järjestelmää, että osettaisiin näitä tuotteita hyötyen siitä myös, että voidaan tuota käänteistä taakkaan soveltaa. Vastaukseni on ei, joten kertoisin teille näistä syistä ja olen luettelut niitä enemmänkin tuon asiakirjaan, jonka lähetin teille ensinnäkin muutama aihe. Jos on auktorisoitu talouden toimija, niin määritelmätään sitten, että voidaan pitää myös CTPnä, mutta minusta meidän pitää ottaa huomioon nämä ehdot muutakin osin, sillä jos haluaa CTP, niin ainakin sen meidän tunnetaan jo tästä erotuksesta, niin vaatimukset olisivat toisenlaiset kuin aikaisemmin, joten pitäisi tarkistaa sitä. Toiseksi tähän kuuluisi perustuvalliset kulut näille kaupan toimijoille, ja se voisi luoda kaupan esteitä ja rajoitteita yrittäjyydelle, erityisesti jos ajatellaan startup-yrityksiä, mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä. Ja aina kun yrityksenä suoritan transaktion, niin minun pitää valioida se, että onko asiakkaallani ALV-tunniste. Ja lisäksi minun pitää tarkistaa jokainen kerta, onko asiakkaallani tuo CTP-status. Ei riitä tehdä tämä kerran, vaan sitä pitää tehdä kussakin transaktiossa erikseen. Sitten on olemassa riski, koska se kun myönnetään CTP-status, no se tapahtuu EUn sisällä, jos olosuhteita ei sovelleta, tai siis ei sovelleta samaa tapaa, niin saattaa johtaa uuteen elementtiin kuin tässä saattaisi johtaa se siis CTP-shoppailu, niin sanotusti sitten on petoksen uhka. No alve tunnistenumeroita on kaapattu nykyään, niin voisi käydä myös CTP-statuksen e kanssa. Huijarit voivat olla innovatiivisia ja ostaa yrityksen, joka on saanut CTP-statuksen ja voisivat käyttää sitä, mikä tekisi hallaa alvijärjestelmälle ja legitiimeille kaupan toimijoille ja kaupalle. Ja sitten tietysti tässä ottaisin käyttöön ainakin novussa järjestelmässä kaksi mallia, joilla kannattaisiin EUn sisäistä alvia. Kantaisimme alvia jo, jo, niiltä, joilla ei ole CTP-statusta asiakkaana – ja sitten toisessa skenaariossa on tuo käänteinen velvollisuus ja sitten periaatteessa eh, johtuen tästä kaksoisjärjestelmästä no nykyiset petosmallit saattavat toistua tuossa siirtymäjärjestelyssä. Ei saa tehdä mitään, että mikä sitä on vaihtoehto, no vaihtoehto minusta olisi se, että ratkaistaisiin alv-petosten perimmäiset syyt – meidän pitää käydä kokonaan läpi uusiksi se, miten rekisteröidään yritykset. Meidän pitää luoda EUn sähköinen ALF-tunniste, eli kun on arvonlisäverovelvollinen ja sitten rekisteröitään, niin silloin pitäisi sitten saada laatumerkintä, että on bona fide kaupan toimija – että meidän pitää sulkea ovi huijareilta, jotka haluavat tulla sisään, ja sitten kun he ovat mukana, niin sitten meillä pitää olla kyky potkaista heidät ulos, saattaa kuulostaa hyvin sopivaiselta, mutta kun on esimerkiksi ajokortti, niin voi ajaa myös kot- niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, ja jos sitten aja huonosti, niin sitten ajokortti joko hyllytetään väliaikaisesti, tai sitten saattaa olla, että minun pitää jopa luopuista kokonaan, jolloin en voi olla järjestelmässä mukana ollenkaan, jotta voidaan suojella muita ihmisiä teillä. Eli muutama ehdotus. Vuoden 2020-2022 välillä voitaisiin perustaa uusi EU-rekisteröintimalli. Se voisi olla EU-rekisteröintiä varten ja sitten tämän myötä minusta meidän pitäisi käydä läpi uusiksi se, että miten voisimme käyttää osasta, kun rekisteröidään uusia alv tuossa, no CTP-kriteerit, en nyt väitä, että ne ovat huonoja, mutta käytetään tätä nyt näin ja sitten, jotka tulevat mukaan. Ja kun he ovat mukana, niin voimme käyttää teknologiaa hän on jo. Tehkäämme auditointeja ja tarkastuksia ja tietoja, jos näemme, että jos joku on saanut CTP-statuksen, niin jakakaamme tietoja heistä. Sitten tietysti pitää olla sanktioita, jos, on, jos sääntöä rikotaan, niin tässä on tehty myös PIF-direktiivin tuolta osin. Jos kyse vakavasta rikkomuksesta, niin voitaisiin tuo rekisteröinti keskeyttää tai perua kokonaan, jolla voitaisiin suojata järjestelmää ja legitiimejä kautta loppuun. Tietysti tarvitaan jotakin siirtymäaikaa varten. Tästä pitäisi huolehtia loppuun. Sanoisin, että meidän pitää lopesti saada nämä pikaiset ratkaisut, mutta ei CTP-asioissa. Tarvitsemme lopullista järjestelmää ja meidän pitäisi nyt alkaa työstä tuosta EU-tunnistemekanismia, oli kyse eri jäsenvaltioista tai uudesta rekisteröintivirastosta EU-tasolla. Tällä voitaisiin siis suojata näitä laillisia kaupan toimijoita huijareita vastaan. Kiitos. Kiitos. että käsittelitte taas uutta asiaa. Nyt sitten Christian Kokekart, joka on Business Europein Alva työryhmän puheenjohtaja. Hän on työstänyt näitä kysymyksiä 15 vuotta ja hänellä on paljon kokemuksia verotusalalta. Hän on ollut KPMGn veroneuvonantaja. Olkaapa hyvä, viisi minuuttia saatte aikaa. Thank you very much. Dear members of the European... Kiitoksia hyvät parlamentin jäsenet puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää teitä ystävästä kutsusta ne tulla puhumaan tärkeästä kysymyksestä koskien arvonlisäveron tulevaisuutta. Business Europeissa tietenkin olemme tietoisia tämänhetkisestä järjestelmästä joka perustettiin 25 vuotta sitten ja siitä on tullut varsin hajanainen ja se on avoin petoksille ja sisämarkkinoiden, sisämarkkinoiden menestys, jotta se stimuloisi kauppaa, on myös pannut lisää painetta tämänhetkiseen arvonlisäverojärjestelmään. Tämän takia hiljattaiset aloitteet uudistaa järjestelmää komissiossa kun se antoi reilun verotuksen pakettinsa 1, 2 ja 3, onko se sitten verokannoista, lopullisesta järjestelmästä, CTPistä tai petoksen vastaisesta toiminnasta. Tämä on loistava mahdollisuus varmistaa, että uusi järjestelmä on yksinkertaisempi, vähemmän altis petoksille, edistää räätyltää kauppaa ja taloudellista kasvua kautta EUn. Kuitenkin tässä keskustelussa on olennaista, että mikä tahansa ratkaisu sitten valitaan vähentää hallinnosta taakkaa yrityksille ja jäsenvaltioille ihan yhtä lailla. Ja varmistetaan kassavirta, joka on todella tärkeä kysymys ajatellen yritystemme kilpailukykyä meidän ei pitäisi korvata yhdenlaista byrokratiaa toisella mutta me tarvitsemme lopullisen järjestelmän, jotta saadaan sekä vähemmät äh, sääntöjen noudattamiskustannukset ja hallinnolliset kustannukset ja samanaikaisesti varmistetaan, että petoksia syntyy vähemmän. Ja tämä saattaa olla hyvin monimutkaista, mutta yksi avain piirre, enkä voi tarpeeksi korostaa. Avainkysymys missä, missä tahansa ehdotuksessa, jota haluamme puoltaa tai aiomme puoltaa, vaatii luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Jotkut tämänhetkisistä puutteista johtuvat siitä seikasta, että me emme luontevasti luota toisten jäsenvaltioiden verojärjestelmään, että ne keräisivät meidän arvonlisäveromme. Jos me emme löydä keinoa ratkaista tätä ongelmaa, on mahdotonta saada aikaan yksinkertainen toimiva arvonlisäverojärjestelmä. Ja tämä luottamus koskee ei vain jäsenvaltiota, vaan myös verohallintoja, hallituksia ja yrit, liik, yritystoimintaa. Ja Euroopan komission arvioiden mukaan lähes biljoona edestä arvonlisäveroa kerättiin EU-ssa 2015. Se vastaa 7 prosenttia EUn kokonais bruttokansantuotteesta. Ja tämä osoittaa teille, että ihan pienikin muutos arvonlisäverojärjestelmässä vaikuttaa valtavan suurella tavalla EUn talouteen ja tuloksellisuuteen ja verotuloihin jäsenvaltioissa. Kaikki kauppa verotettavien yritysten välillä on veronalaista, alaista. Ja tämän seuraus on, että järjestelmän pitää edistää sujuvaa kaupankäyntiä, kun ajatellaan miljoonia päivittäisiä transaktioita, joita on. Ja tämä on toinen ero arvonlisäveron ja muiden verojen välillä. Täytyy pystyä löytämään sopiva veroaste, tekemään laskut silloin, kun transaktio suoritetaan. Ei ole varaa lykätä sitä, kun pitää miettiä, miten arvonlisäverojärjestelmä toimii. Tämä on hyvin erityislaatuinen piirre ALV-järjestelmässä, transaktioperusteisessa verossa. Ja mikä tahansa toimenpide, joka maksaa, johon liittyy hintalappu, niin se voi vaikuttaa kielteisellä tavalla myös työllisyyteen ja mm, voittoihin. Lopullinen verojärjestelmä, tässä tuemme siirtymä, järjestelmän siirtymävaihetta, jota siir- muutetaan tällaiseen kohdeperustaiseen järjestelmään, mutta jos tämä toimii, yksinkertaistaminen ja helppo, helppo luodettavan tiedon saanti koskien sääntöjä ja hallinnollisia käytäntöjä muissa jäsenvaltioissa on aivan olennaisen tärkeää. Jos me seuraamme äh, tätä äh, päämäärä sääntöä, niin silloin pitää saada kyllä tietoa käsiin, mikä on arvonlisäverokanta. Mitä tulee EUn ehdotuksen lopullisesta EU-ALV-järjestelmästä, me tuemme komission ponnisteluta edelleen parantaa keskitettyä palvelupistettä. Se on olennainen tekijä määränpää järjestelmässä, ja tämä tulee olemaan kaiken tärkein yksinkertaamistoimi koskien pk-yrityksiä, koska niiden päähaasteena, kun ne tekevät rajat ylittävää kauppaa, on rekisteröityminen ja ymmärtäminen alv-sääntöjen ymmärtäminen muissa jäsenvaltioissa. Sitten kuitenkin jotakin tässä on sellaista, joka on tarkoitusten vastaista päivittäisessä kaupankäynnissä, vaikka hyväksyttäisiin laaja keskitetty palvelupisteen lähestymistapa. Ja CTP kautta yritetään vastata tarpeeseen yksinkertaistaa asioita, mutta CTP-käsite sinällään luo taakkoja yrityksille ja verohallinnoille. Ja voi käydä niin, että lopulta saammekin tällaisia sertifioituja verohuijareita, niin kuin kollega äsken korosti. Joten korostaisin vielä sitä, että vaikutusarvioinnin mukaisesti, joka tehtiin hallinnollisesta yhteistyöehdotuksesta, 80 prosenttia rajat ylittävästä petoksesta tehtiin järjestäytyneen rikollisuuden toimesta ja tavalliset yritykset eivät ole tässä mukana ollenkaan. Ja tämä on ihan omanlaisensa peto mm, taistella vastaan kuin normaali petos. Mitä tulee pk-yritykseen, olemme pettyneitä tähän pk-osuuteen, koska tässä oikeastaan puhutaan vain mikroyrityksistä. Ymmärrämme kyllä, että pk-yritys täytyy nähdä yhteydessä yksinkertaistamiseen kuluttajakaupassa ja sähköisen kanssa kaupankäynnin paketissa. Ja tarvitaan yksi yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka pitää määritellä lopullisessa järjestelmässä, mutta ehdotus ei tartu siihen, mitä mikroyritykset voivat kasvaa tähän ALV-järjestelmään asteittain ottaen käyttöön sääntöjen noudattamisvaatimuksia. Ja yksi avainpiirteistä, jota me odottaisimme, on ö, kotimaan tarkistus periaate, mutta siinä tarvitaan luottamusta. Tätä kautta pienet yritykset voitaisiin tarkastaa omassa jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion puolesta. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos. Viimeinen puhuja on Gerhard Hymer Itävallasta. Hän edustaa WEAP-mea, eli PK-yritysjärjestöä. Mehän puhumme täällä paljon siitä, miten ALV-uudistus vaikuttaa PK-yritykseen. hän voi hyvin päättää tämän ensimmäisen kierroksen. Thank you, Chairman, and thanks for the... Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tänne. Haluaisin lisätä muutamia erityisiä kohtia Business Europein kollegalleni, jossa otan hieman vielä vahvemmin äh, PK-yritykset huomioon. PK-yritykset, erityisesti pienet ja mikroyritykset, äh, niillä on korkeammat lakien noudattamiskustannukset kuin suurilla. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tällaista <clears throat> yleistä ohjelmaa pk-yrityksille. Me pidämme hyvättä, että ALV-vapautukset olisivat mahdollisia myös pienille yrityksille, että mikroyritykset voisivat hyötyä esimerkiksi yksinkertaistamisesta, vaikkakaan niitä ei vapautettaisi ja ymmärrän kyllä niiden turhautumisen, jotka eivät ole mikroyrityksiä, että tämä ei niitä koske, mutta täytyy muistaa, että 92 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa ovat mikroyrityksiä ja tämä ehdotus kattaa ne. Samanaikaisesti äh, UAPME on äh, huolissaan niistä mahdollisista riskeistä pk-yritysten välillä ne, jotka voivat äh, käyttää vapautusta ja ne, e-, ja ne, jotka eivät. Ja tämä on äh, ongelma varsinkin paikallisissa työvoimaintensiivisissä äh, yrityksissä, joissa vapautus ALVstä antaa kustannusedun. Ja sen vuoksi monet jäsenistämme ovat hieman epäröiviä, jos tässä on liian korkea kynnys, niin tämä tulee vaikuttamaan paikallisiin yrityksiin. Tässä kontekstissa me tuemme sitä, että olisi tämä 100 000 euron kynnys rajat ylittävälle kaupalle, mutta jos katsotaan, että tämä 85 000 olisi kansallisille vapautuksille, niin tähän monet jäsenet eivät ole tyytyväisiä. Ymmärrämme toki miksi, koska tässä otetaan pois tämä nykyinen kynnys ja otetaan kynnys, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot 27 jäsenvaltiossa, kun Iso-Britannia jää pois. Mutta jos kynnys on 25 000 tai 30 000, niin yritykset pelkäävät, niin, että jos tulee uusi direktiivi, jossa kynnys on 85 000, että tulee suuria paineita lisätä tätä kynnystä myös kansallisella tasolla, ja tämä ei ole jäsentemme intresseissä. Voisi oikeastaan sanoa, että että ne eivät oikeastaan tarvitse ollenkaan EU-tasolla päättää tästä kynnyksestä, vaan että ne voidaan päättää kansallisella tasolla ja sitä olla välttää, että maat kuten esimerkiksi Belgia tai Saksa, että kasvaa paineet korottaa näitä kynnyksiä ja että ne päätetään politiikan puolella. Se, että jos on korkeat kynnykset vapautukselle, tämä voi vääristää myös kilpailua ja sen vuoksi me suosittelee, että tässä pitäisi olla hieman varovaisempi. Mutta tässä on myös toinen ajatus, jota ei komission ehdotuksessa ole, nimittäin, että jos haluaa auttaa erityisesti startup-yrityksiä niiden yrittäjyyden uran alussa ja auttaa, auttaa niitä pääsemään normaalijärjestelmään mukaan, niin tässä voisi olla sellainen mahdollisuus, että olisi kansallisella tasolla tällainen kynnys, jota sitten vähennettäisiin parin vuoden kuluttua. Eli ensimmäiset kaksi vuotta antaisivat mahdollisuuden useammille pk-yrityksille tähän vapautukseen ja sitten kahden vuoden jälkeen vain ne, jotka ovat todella todella pieniä, jotka eivät halua kasvaa. Joten viestimme olisi, että miettikää sitä, että käytettäisiin äh, tätä kynnystä äh, kaksi vuotta ja tällä tavalla voitaisiin vähentää äh, kilpailun vääristymistä. Ja ehkä mahdollista, että tätä vapautusta voitaisiin antaa vielä yksi vuosi lisää, jos tulee ongelmia. Mutta jotkut haluavat, että tämä kynnys olisi, laskettaisiin 50 prosenttiin, jotkut 25 prosenttiin. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, niin Apple pitää erittäin hyvänä se, että otetaan käyttöön kynnys, joka antaa PK- tai mikroyrityksille, joita ei ole vapautettu, että ne voivat esimerkiksi saada tällaisia yksinkertaistamistoimia, kuten esimerkiksi ei joudu tekemään ALV-ilmoitusta niin usein tai muuta. Ja olisiko tämä nyt sitten, tässä voisi tämä katto olla vaikka 5 miljoonaa euroa. Koska tässä nämä yritykset hyötyvät vain yksinkertaistamisesta ja sillä on vähemmän vaikutusta kilpailuun. Sitten vielä jotakin näistä joustavista kannoista. Olen hieman eri mieltä kuin Business Europein kollegani. Meille nämä tällaiset joustavat äh, kannat ovat äh, vaikeita ja ne toimivat vain, jos on todellakin järjestelmä käytössä, jossa pk-yritys helposti saa selville, mikä on ö, tämä ALV-kanta toisessa maassa ja että se tulisi myös vähän saisi informaation heti, jos se muuttuu, koska muuten täytyy koko ajan lähteä tutkimaan näitä järjestelmiä selvittääkseen, onko tapahtunut muutoksia ja sitten vielä CTPstä, luotettavasta verovelvollisesta. Tästä on puhuttu hyvin paljon pk-yritysten parissa. Jos on, on monimutkaiset kriteerit ja järjestelmät saada CTP ja PK-yritykset, jotka ovat toimineet hyvin, eivät saa sitä, niin tämä tulee olemaan kilpailullisesti huono asia PK-yrityksille, koska Tämä tulee vaikuttamaan huomattavasti enemmän äh, käteisvaroihin kuin ne, jotka voivat käyttää tätä järjestelmää. Kiitos. Tähän päättyy ensimmäinen keskustelukierros. Nyt sitten annan puheenvuoron neljälle Euroopan parlamentin esittelijälle näistä nykyisistä asioista tai heidän korvaajilleen. Sen jälkeen menettelemään puhujalistaa. EPPn esittelijä Tom van de Kendelaar ei ole paikalla. Näin ollen käytän puheenvuoron hänen tilallaan. No voisitteko kommentoida kolmea asiaa ensinnäkin? Se tosiasia, että tässä puhutaan näistä missing trader-petoksista, mutta sitten myös näistä puutuvasta luottamuksesta pitää puhua. Luottamuksen suhteen on merkittävä ongelma saatetaan veroviranomaisia ja jäsenvaltioita ja niitä välistä eli miten voidaan päästä tuosta yli. Sitten toinen kysymys liittyy strategiaan tai aloitteeseen, joka tietysti jäsenvaltiossa puuttua näihin ALV-kysymyksiin käänteisen verovelvollisuuden myötä. Miten näette sen, että miten tämä suhtautuu komission ehdotukseen, mitä riskejä, mitä hyötyjä. Ja kolmas asia, ja tämä liittyy komissiolle, miten toteuttamiskelpoista on vielä tämän näitä ehdotuksia, ottaen huomioon, että tarvitsemme sovun kaikissa jäsenmaissa ja mitä riskejä se voisi tuoda mukana, jos tämä kestää liian kauan, eli jopa ikuisesti. Kiitos. Kuka haluaa aloittaa? No komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia. että kuinka paljon aikaa minulla on? Four minutes. Neljä minuuttia, mutta... No, älkää puhu liian pitkään. I would like to take this... Kiitoksia. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja reagoida muutamaan kommenttiin muilta puhuilta. En puhu liikaa, mutta olen aina tyytyväinen, kun on tilaisuus selventää väärin käsityksiä, jotka liittyy ehdotuksiimme. Aloitan niin, Alennettuihin verokantoihin onko nyt mahdollista edes laskea verokantaa, jota tällä hetkellä sovelletaan. Lista on olemassa sen takia, että alussa yes, komissio halusi tämän lopullisen järjestelmän, joka perustuu alkuperään. Tämä tarkoittaa sitä, että verokanta olisi sitä, jota sovelletaan siellä, missä toimittaja itse toimii. Ja tämä voisi synnyttää ei-rajat ylittävää shopping ja ostelua, koska tarkoittaa sitä, että kuluttaja siirtyy toisen jäsenvaltioon ja näinhän se on ainakin mahdollista, mutta vääristyksiä eh, sen suhteen, missä yritys toimii. Te ymmärrätte, että jos on alkuperäperiaate ja erilaiset verokannat, niin silloin on etu siinä, että on asettunut maahan, missä on alempi veroprosentti. Tämän takia, jotta yritettäisiin siirtää jäsenvaltioita kohti läheisempiin verokantoihin. Silloin oli lista tavaroista ja palveluista, joista voitaisiin antaa lasketut verokannat silloin, kun siirtymävaihejärjestelmä otettiin käyttöön. Ikävä kyllä tähän liittyy jonkinlaista syrjintää. Esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa, niitä oli yhdeksän siihen aikaan, jolloin oli poikkeuslupia, omissa lainsäädännössään koskien arvonlisäveroa, niillä oli mahdollisuus soveltaa tiettyä määrää alennettuja verokantoja, jotka eivät kuuluneet siihen luetteloon, joka koski kaikkia jäsenvaltion hyödykkeistä tavaroista. Ja silti he pitivät kiinni tästä hallinnuksesta. Sitten tuli aika ja muutoksia. Tuli ensimmäinen muutos, oli se, oli tietysti laajentuminen. Maat, jotka tulivat EU-hun jälkikäteen, saivat vähemmän mahdollisuuksia soveltaa alennettuja verokantoja ja ne joutuivat noudattamaan tätä luetteloa joka liittyy tähän siirtymävaiheeseen. Sillä välin me muutimme näkemyksiämme, käsityksiämme lopullisen järjestelmän soveltamista ei enää ole kysekään alkuperäistä, vaan kohteesta. On aivan selvää, että kun otetaan pois mahdollisuus rajat ylittävästä ostosten teosta, koska jälleen kerran, jos vaivautuu menemään toisen jäsenvaltion ostoksille, niin silloin no, noudattaa sen maan lainsäädäntöä ja jos veroaste on alhaisempi, niin se parempi sinulle, mutta erityisesti etäkaupassa ei ole mitään tarvetta enää soveltaa rajoituksia sen suhteen, mikä voi, mikä, minkälaiset tuotteet voivat hyötyä alennetusta verokannoista, koska tällaista tarvetta ei enää ole olemassa. Sitten keitä me sitten olemme sanomaan vaikka Puolalle, että ei ole mahdollista soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa lasten vaatteisiin, kun Irlanti ja kuningaskunta näin kuitenkin tekee. Joten tämä tuomio osoittaa kahta, kahta, on, kahta ongelmia. Ensin, ketkä, keitä me olemme näin sanomaan, jos ei se ole tarpeellista jos pitäisi noudattaa perussopimuksen erityisesti sitä, mitä on pidetty epäperustuslaillisena, on juuri se, että ei noudata perustuslakia. 113 artikla toteaa, että meillä pitää olla harmonisoidut puitteet vain sikäli, kun tämä on välttämätöntä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoiden toiminta ja välttää vääristymiä. Meidän piti näin tehdä silloin, kun oli tämä alkuperän perustava loppullinen järjestelmä. Pitääkö nyt tehdä? Ei. Miksi meidän sitten pitäisi pyytää, jäsen, kysyä, pyytää jäsenvaltiota käyttämään omalla, omaa talouttaan tietyllä tavalla. Sitten siis syrjintää on olemassa. Poikkeusluvat, joita on olemassa niille maille, joilla oli näitä poikkeuslupia, voivat, ne, nämä poikkeusluvat raukeavat, jos muutoksia ei tule. Mutta sitten kun lopullinen järjestelmä tulee voimaan, näin tapahtuu. Voimme ehkä todeta, että ne raukoisi joka tapauksessa, mutta mutta te, tehän olette poliitikkoja, joita kansastavat ovat tiedätte, mitä tämä tarkoittaa. Tämä olisi poliittisesti todella epärealistista, joten yritämme löytää sellaisen tavan, jolla ne jäsenvaltiot, joilla oli poikkeuslupia, saisivat pitää ne. Ja kuitenkin tarvittaisiin samat mahdollisuudet kaikille muillekin jäsenvaltioille, tietysti veropohjan erosio oli iso riski. Tämän takia otimme käyttöön erittäin tehokkaan turvavälineen, nimittäin rajoitetaan painotettua keskiarvoa 12 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku jäsenvaltiolla on tietty määrä verotuksesta liikkumavaraa käyttää laskettuja kantoja ja niin tätä kautta edistää veropolitiikkaa, onko se sitten sosiaalista tarkoituksesta tai poliittisista syistä tai äh, tulo, tulo tai kasvusyistä näin tehdään, niin tämä riippuu sitten itse jäsenvaltiosta. Se voi päättää. Me annamme niille mahdollisuuden suunnata verotuksesta tilaansa tavallaan, emme kuitenkaan rohkaiseta lisäämään sitä, mutta annamme niille tiettyä vapautta, että voivat valita, miten suuntavat tätä. Anteeksi, kuusi minuuttia on kulunut. Voisitteko nyt mennä näihin kysymyksiin, sillä meillä on edelleen neljä puheenvuoropyyntöjä, joissa myös kuulla kysymysten vastaukset. Kaikki tiedämme nämä argumentit usein taas, joten voisitteko mennä tähän asiaan? I, my previous... panel puheenjohtaja aikaisemmat puheet ylittivät kyllä 40 prosentilla, olen varma, että en puhu heitä pidempään ainakaan. Niin, te kysyitte jäsenvaltioiden välistä luottamuksesta. Meidän ehdotuksemme tehtiin juuri tämän mielessä pitäen. Olisi pitkä tie selittää eh, muille kuin asiantuntijoille se, että miten järjestelmämme toimii. Ihan lyhyesti sanottuna olemme tunnistaneet mahdollisuuksia saada ne kiinni, jotka eivät maksa veroja. Jos myö jonkun tuotteen jäsenvaltiosta toiseen yrityksestä, se on vapautettu. Tavara kulkee ilman veroa. Tämä luo näitä karusellipetoksia, missing trader-petoksia jos, jotta muutettaisiin sääntöjä, tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisi saada kiinni nämä, saada tämä raha välittömästi ja sitten jakaa se sinne, minne sen kuuluu mennä siihen kohteeseen. Sitten kun, koska kerran jäsenvaltiot pelkäsivät, niin kuin sanoitte, että että joku muu voi kerätä heidän tai pelkäsivät sitäkin, että pitäisi kerätä paljon veroja jonkun toisen nimin, niin me ehdotimme keinoa toimia asteittain. Tämä c 2 B tarkoittaa sitä, että käytetään järjestelmää niin kauan kun se toimii, otetaan sitten kiinni ne, jotka ovat jotka uhkaavat hävitä rahojen kanssa. Annettiin mahdollisuus jäsenvaltioille pitää tässä tästä tilanteesta. Samalla ne pystyivät täyttämään pahimmat porsaanreijät. Ja tämän takia valitsimme tämän ratkaisun. Toinen kysymys. Ne jäsen, siis me teimme ehdotuksen, jotta jo maa tai kaksi maata, jotka pyysivät tätä, ne voivat soveltaa tällaista käänteistä verovelvollisuutta. Tämä ehdotus on nyt neuvoston pöydällä en kommentoi sitä enempää. Me teimme, mitä meistä piti tehdä perustussopimusten mukaisesti. Ja nyt pallo on neuvostolla ja me uskomme, että nämä kaksi, eivät, asiaa eivät sovi yhteen. En mene nyt juurisen yksityiskohtiin, ellette pyydä. Oliko vielä kolmas kysymys? Uh, how likely is it? Miten todennäköistä on, että ehdotus saa riittävästi tukea? Well, like every tax niin kuin mikä tahansa veroehdotus, tästä tulee pitkä matka, mutta uskon, että koska tämä perustuu tähän ö, yhden keskitetyn palvelupisteen aloitimme tämän materiaalista palvelusta, se toimi hyvin siinä. Nyt olemme hyväksyneet tämän kaikkia transaktioita koskien että etäkaupankäynti ja muu mukaan lukien. Tämä tulee toimimaan hyvin. Ainoa asia, joka jää jäljelle, on tämä B2B keskitetty palvelupiste. Se on varmasti luonnollinen loppupäätelmä ja enpä usko, että puhuin pidempään kuin minua edeltävät puhujat. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Onko muita kommentteja liittyen näihin kysymyksiin? Mutta pyydän huomioon, että meillä on neljä muutakin puhujaa. Thank you. As I Kiitos. No, jos ymmärsin oikein kysymyksen, joka liittyy tähän ehdotukseen kansallisesta käänteisestä verotuksesta, niin täytyy sanoa, että tuo missing trader-petos ja puuttuva luottamus, no tässä on menty nyt oikeaan suuntaan jo. Tämä on yksi tapa puuttua tähän. Meillä on suuntaviivoja EUn alfa-foorumista, jotka myös tuon suuntaan, että rakentaa luottamusta – mutta poliittinen paine verohallinnon yläportailta, jossa sanotaan mitä toimia, josta poliittinen paine rakentuu, niin sitten nähdään muutoksia. Joten tässä on poliittista painetta, jota tarvitaan tuolla kansalliseen käänteisvelvollisuuteen kysytte, josko siinä on hyötyjä tai riskejä. Olettaisin, että hyöty on, että kyllä ehkä vähentää tietyyppisiä petokset yhdessä maassa. Tai riskinä on se, että nuo petokset menevät muihin maihin tai tehdään muissa maissa, mutta se korvautuu myös toisella riskillä, sillä riskiprofiili, jos kerätään osa-alvia ja sitten on järjestelmä, jossa kaikki kerätään loppupäässä, No tässä on hyvin erilaiset riskiprofiilit kyseessä siis, joten tässä saattaa luoda uudenlaisia riskejä ja petosmalleja tahattomasti ja sitten menestykö tämä vai ei, no olettaisin, että periaatteessa alvo on yksi, maailman yksinäisin vero tiettyä kantaa sovelletaan, mutta näin on. Kiitos nyt sitten Jeppe Kofod. Nämä ALV-kysymykset. Sieltä kysymykset, olkaa hyvä. Um, first, um, I think many of... Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin olemme keskustelleet näistä kysymyksistä, mistä täällä on puhuttu, ja minä olen itse mm, työstänyt niitä tietysti tässä tarkoituksena saada aikaan yksinkertaisempi järjestelmä, joka estää petoksia, rajoitettavia petoksia ja myös vauhdittaa kauppa. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä tietysti. En ehkä nyt pyydä komissiolta vastausta, koska sille tuli jo paljon kysymyksiä, mutta kysyisin muilta panelisteilta, kun puhutaan paljon luottamuksen puutteesta. Kristian viittasi tähän luottamuslisävaltioiden kesken ja puuttuu myös oikeanlaista tietoa, eikä saada ymmärtää täysin toisten järjestelmää. Jos voisitte hiukan kertoa tarkemmin, miten tämä ongelma voitaisiin ylittää. Onko teillä minkäänlaisia ehdotuksia? Joitakin tulikin kyllä esiin, mutta hiukan syvällisemmin vielä haluaisin tietoa, miten voidaan saada aikaan luottamusta jäsenvaltioiden kesken verotuksen saralla. Se olisi todella kiinnostavaa kuultavaa. Sitten Gerhard kun hän puhui mikroyrityksistä ja pk-yrityksistä, jos sinäkin voisit hiukan tarkemmin sanoa, kertoa, mitkä olivat isompia esteitä, kun käsittelit tätä uutta järjestelmää kun otetaan huomioon siis pk-yritykset ja mikroyritykset. Ja sitten taas suuret yritykset, onko mitään ongelmia. Ja kun mainitsit näitä kysymyksiä, niin varmasti tähän palataan vielä jatkossa. Kiitos. Minä olen. Kiitos Jeppe nyt. Ensinnäkin ehkä herra Hymer. Tämä kysymys tuli suoraan hänelle ja sitten joku panelisti voisi vastata sellaisen kysymyksen, jos ei ole preferenssiä muuten. Okei. Okay. Thank you. I will try to be. Kiitos. Yritän äh, olla tarkka ja nopea. Mitä tulee luottamuksen rakentamiseen ja kuinka voi rakentaa luottamusta? No se on avoin kysymys. Alkuperäinen äh, tämä äh, keskitetty palvelupiste. Ajatus oli se, että, että tavallaan jäsenvaltiot tekevät tämän tarkastuksen niin, että ei olisi tällaisia turhia tavallaan ALV-vero, ilmoitusvelvollisuuksia, ettei olisi turha taakkaa. Mutta se, että tehdään yhteistyötä, se, että tämä keskitetty palvelupiste on nyt B2C, sähköinen, ja tämä on ensimmäinen askel, jossa yritämme kerätä ALVtä tavallaan toisten puolesta. Tämä on luottamuksen rakentamista. Se vie paljon aikaa, mutta se on ehkä paras katalysaattori myös luottamuksen parantamiselle. Ja sitten on perustettu myös tällaisia foorumeita ja se, että tehdään asioita yhdessä, jos tapaa ihmisiä, muista jäsenvaltioista, jotka ovat veron kerääjiä tai hallinnoijia, niin tämä mahdollistaa yhteistyön tekemisen, koska tietää kuinka asiat hoidetaan ja kuinka tehdään esimerkiksi tällainen rajat ylittävä tilintarkastus. Ei tarvitse odottaa kuukausia, vaan tätä pitäisi varmistaa, että tämä on nopea vastaus, koska petoksen tekijä piilee siellä ähm, organisaation äh, monimutkaisuudessa. Eli jos se kestää kolme kuukautta, niin tämä petoksen tekijä on jo, jo, jo mennyt. Äh, komissio on sanonut samoin kuin me tällaisesta äh, ALV-informaatioportaalista. Itseltään voisi kysyä myös, että miksi joku jäsenvaltio ei haluaisi asettaa ALV-kantaa julkiselle luotetta, julkiseen luotettavaan ALV-portaaliin. Luulisi, että totta kai he haluavat parantaa noudattamista, lainsäädännön noudattamista. Joten tämän pitäisi olla kaikkien intresseissä, että tämä informaatio olisi helposti saatavilla ja se olisi luotettavaa koska hyvin hankalaa on vaatia jotain kaupan, jotain, jotain henkilöä, joka ei ole ALV-asiantuntija, selvittämään näitä ja miettimään, millä tavalla rekisteröityy ja miten saa ALV-numeron ja niin edelleen. Se ei ole enää tätä päivää. Okei, okay. uh, for an SME point of view... Se tulee PK-aspektiin, niin tässä on kaksi omaa CT-pelusen kanssa ensinnäkin, jos on toimittaja, niin pitää nyt erotella jatkossa sitä, että josko asiakas ulkomailla on kuluttaja tai toinen yritys, sitten pitäisi katsoa, onko se CTP vai ei, joten jos se on täysin toimiva, tehokkaas, helppopääsyinen ja luotettava tietoväline saatavilla, no sitä ei nyt ole olemassa tällä hetkellä, niin silloin se lähestulkoon tulkoon panna täytäntöön tätä laajuisesti oikein. Toinen asia, jos on vastaanottavalla puolella B2B-puolella siis, ja jos ei saa tuota sertifikaattia osana CTP-järjestelmää, koska nykyiset komission ideat ovat liian monimutkaisia ja se liian hintavaa pienyritykselle olla tässä mukana, sen pitää maksaa alvia, ja suuri, suuri kilpailu ei tarvitse maksaa samasta asiasta ja tämä saa valtavan eron, jos ajatellaan kilpailukykyä. Ja näin ollen voitaisiin kuvitella tukea vain CTPlle silloin, jos kaikki pk-yritykset, jotka käyttävät hyvin aikaisemmin, ovat aina ottaneet verolakeja, jos he helposti ja halvalla voivat päästä tuohon statukseen muuten olisi hyvin huolissa tilanteessa suhteessa suurempiin toimijoihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. No, täällä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä ja aloitimme myöhässä. Olen ehdotan, että 20-18 minuuttia jatketaan tässä seuraavassa kohdassa varmasti kirja tätä. Laitetaan vielä sitten Tibor Sani. Hän on esittelijä ALV-ehdotuksessa. Olkaa hyvä. Arvoisa verovasti ehdotuksessa. Well, uh, thank you very much. Um... Kiitoksia. Itse asiassa täällä parlamentissa me olemme pitkään vakavissamme keskustelleet kaikista eri tekijöistä järjestelmässä mukaan lukien veroasteet, mutta kysymyksenä hiukan yleisluontoisempi. Mm, kuitenkin minulle tuli sellainen tunne, että professori Feria oli varsin kriittinen ehdotuksen suhteen. Rehellisesti sanottuna me, kun neuvottelemme täällä parlamentissa, en voinut havaita näitä näin vahvaa kriittisyyttä, mutta kysymys on kuitenkin, kysymyksenä kuitenkin yksinkertainen. Mikäli, mikäli ymmärsin professori oikein, niin hän sanoi, että komission ehdotus on aika lailla perustuslain vastainen ja taloudellisesti ei järkevä. No ok, ehkä, en nyt sitä voi tuomita yhdeltä suojelta kädeltä, mutta mikä sitten olisi vaihtoehto, jos näin on, koska mielestäni paljon työtä tähän ehdotukseen on mennyt, on kuunneltu paljon sidosryhmiä eri ihmisiä, joten minulle, minulle oli aika hämmästyttävää kuulla näin tiukkaa kritiikkiä, mutta olen kuitenkin aivan varma, että teillä on jotakin vaihtoehtoja mielessä. Kahden minuutin rajoissa haluaisin ottaa vielä yhden asian esille, nimittäin arvonlisävero sinällään ei ole vain tällainen UFO-toimija taloudessa. Se, on, se liittyy läheisesti moniin muihin verotuskysymyksiin, kuten esimerkiksi on sellaisia maita, jotka käyttävät erittäin korkeaa ALV prosenttia, jotta tätä kautta korvaisivat kaikkia niitä etuja, joita myöntävät esimerkiksi monikansallisille yrityksille. Tämä on vain yksi esimerkki, miten tämä homma voi toimia. Mutta pääkysymykseni siis on, mitä vaihtoehtoja täällä komission ehdotuksessa sitten olisi? Kiitos herra Sanne. Professori Lafarie. Um, I, all the... Niin kaikki ne kommentit, joita olen tehnyt tästä ehdotuksesta, kaikki argumentit, eh, eh, niitä olen eh, kehitellyt näissä artikkeleissa, jotka olen toimittanut valiokunnalle. Ja se, mitä täällä sanoin, niin esitin oikeastaan vain johtopäätökset. Argumentit eh, sekä taloudellisesta että laillisesta näkökulmasta löytyvät eh, yksityiskohtaisemmin näistä artikkelista, jotka toimitin. Vaihtoehdoista ymmärtäisin, että tämä on poliittisesti hyvin hankalaa ja vaikeaa mutta tilanne voi olla, asia voi olla niin, että teemme tilanteen vaikeammaksi kuin nyt. Ei niin, että tilanne nytkään on ihanteellinen, se ei ole hyvä. EU-ALV-järjestelmä on vanhanaikainen, se johtaa hyvin paljon kilpailun vääristymiin ja on, varsinkin PK-yrityksillä on paljon ongelmia ja se on myös este EUn kaupalle. Kaikki nämä väitteet ovat totta, mutta pelkoni on, että tämä ehdotus tällaisenaan äh, vain pahentaa kaikkia näitä asioita koska jos lähdetään eriyttämään enemmän ja äh, heikentämään tätä pohjaa, niin tilanne vaikeutuu. Ja pelkään myös äh, tulojen puolesta. Jos me hyväksymme tämän äh, kannan heikentämiseen, vaikka on katto, niin kuin komissio sanoo, vaikka on katto, mutta jos lähdetään tälle kannan heikentämisen tielle, niin meillä tulee olemaan tuloongelma, ja silloin meidän täytyy joko vähentää julkisia palveluita tai löytää varat siihen jostain muualta. ALV on erittäin hyvä keino kerätä varoja, rahoja ja käyttää se siihen, missä kansalaiset sitä tarvitsevat. Joten jos tämä ALV-tulo vähenee, en näe mistä se sen jälkeen tulee. Enkä minä näe EU-maissa nyt mitään äh, tarvetta tähän. Okei, en ole mikään poliitikko itse, joten vain ihan vain sen perusteella, mitä minä näen Euroopassa tapahtuvan vain tällaisena todistajana, niin en näe, että jäsenvaltiossa haluttaisiin vähentää julkisia palveluita. Eli siis tämä on nyt pelkoni. Ensinnäkin tämä tulee häiritsemään EUn kauppaa, ja se tulee tekemään näistä häiriintymisistä pahempaa kuin nyt. Ja toisekseen me menetämme tuloja, jotka me muuten voisimme sijoittaa julkisiin palveluihin. Enkä minä näe mitään muuta keinoa kompensoida alvien menetystä. Ja enkä minä ymmärrä, miksi me tekisimme ylipäätään näin. En näe mitään hyvää syytä heikentää ALV-kantaa. Näin paljon syitä laajentaa sitä, mutta en hyviä syitä en poliittisia, oikeudellisia tai taloudellisia heikentää tätä kantaa. Joten sen vuoksi olen suhtaudun hyvin kriittisesti tähän eh- ehdotukseen. Eli niissä, argument, eh, niissä artikkeleissa, jotka jaoin teille, sinne, olen kehitellyt näitä ajatuksia yksityiskohtaisemmin ja puhun mielelläni yksityiskohtaisemmin ulkopuolella erikseen valiokunnan jäsenten kanssa, jos tämä kiinnostaa. Kiitos. Näin, että Rouva haluaa myös reagoida. Ihan pari kommenttia. Samaa mieltä siitä, että parhaat käytänteet ovat tärkeitä, mutta tässä mennään nyt kohti kohdeperustaista lopullista järjestelmää. Ja ei ole niin, että maat saavat täyden vapauden toimia. Tiettyjä rajoitteita on, tiettyjä suhteita on asetettu, joiden puitteissa voidaan toimia. Tämä ei ole mitään rajatonta valtaa Ja samaa mieltä olen siitä, että on tiettyjä huolenaiheita, mutta edelleenkin on tiettyjä rajoja budjettiin ja alijäämään liittyen, joita liittyvät jäsenvaltion toimintaan, ja sitten on myös valvontaa ohjausjakson puitteissa muun muassa, joten vaikka puolankin tätä ja opetan globaalia komparatiivista ALV-lainsäädäntöä, sanotaan, että tarvitaan laajapohjaista järjestelmää, niin silti uskon, että se, miten ehdotus on muotoiltu nyt, niin siinä on noiden maiden harkintavalta ne, ei, ne ei ole pakko mennä kohti alinta astetta ja on olemassa rajat sille, mitä he voivat tehdä. Sitten viimeinen kommentti liittyy näihin veroasteisiin, mikä olisi tärkeää, jos meillä on eri veroasteita eri maissa, ei vain nettiportaaleissa, mutta pitäisi myös pohtia sitä, että käytettäisiin. No, on tässä tilastollista luokittelu olemassa, jota käytetään, mutta vain niille tuotteille, jotka tarvitaan tämä standardiaste, joten pitäisi käyttää tilastoluokittelua myös muihin veroasteisiin, jotka on asettu maatasolla. Sillä yksi huolista on se, että jos aletaan käymään kauppaa toisella alankäyttöalueella, niin miten voidaan tietää, mikä veroaste päättee, jota pitäisi käyttää enemmän tätä tilastoluokittelua. Se voisi auttaa myös ajatellaan helpompaa toimintaa yrityksille. On the list, Mr. Bernluke. Veroksi Bernluke, ECR. Thank you very much, um, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja hiukan periaatteellisempi kysymys ensin. Jos me seuraamme komission ehdotuksia ja siirrytään kohdemaaperiaatteen suuntaan, niin eikö tämä silloin suurin piirtein tarkoita sitä, että kaikkein luontevin tapa la, kerätä veroa on tämä käänteinen verovelvollisuus, koska jos me oletamme, että vero kantaa siellä, missä loppukuluttaja on, niin silloin myös on selvää, että on epäluonnollista äh, verottaa sitten toimitusketjun kautta, joten luontevaa olisi käyttää käänteistä verovelvollisuutta. Ja sitten kysyisin Ruolta, joka puhui tästä luotettu kaupan, kaupantekijärekisteristä. Hän viittasi, te viittasitte uusiin riskeihin tässä käänteisessä verovelvollisuudessa, mutta voisitteko tässä tarkemmin että missä niitä riskejä on, jos meillä olisi tällainen luotettava rekist- luotettavan kaupan kävijän rekisteröintijärjestelmä ja, ja käytössä tämä käänteinen verovelvollisuus, koska silloinhan ve- pettuusmahdollisuudet vähenevät huomattavasti, jos olisi tämän tyyppinen rekisteröity luotettava toimia järjestelmä, mutta ehkä tässä itse erehdyn. Sitten viimeinen kysymykseni koskee veropohjan murenemista eroos, jota monet tätä kautta vahvasti kriti- arvostelitte komission ehdotusta. En oikein ymmärränyt, miten näin on. Ehkä voisitte paremmin selittää tätä vielä minulle, koska oikeastaan sanoitte, että olisi sellainen suuntaus, että vahvemmin vähennettäisiin veroastetta järjestelmässä, mutta verokantahan on eri asia kuin veropohja te puhuitte, ehkä voitte, voitte vastata ihan kohta, antakaa minulle sitä kysymyksen ensin. te puhuitte veropohjan eroisista, enkä minä näe missä sellaista voisi tässä tapahtua. En edes ymmärrä, en, tätä mekanismiakaan, joka johtaisi alen, tästä tämänhetkistä alempaan verokantaan. Koskeeko tämä veropohja vai verokantaa? Ja minkä takia maat, jotka kantavat alvonsa veroa, miksi heitä kiinnostaisi sellainen järjestelmä, että saisivat vähemmän verotuloja? Miksi vähennettäisiin verokantoja? Minkä, miksi tällainen suuntaus olisi olemassa? En ymmärrä sitä. Kiitos. Tässä oli useita kysymyksiä. Kuka haluaa aloittaa? aloitetaan vasemmalta oikealle, eli no, aloitetaan siis komissiosta. Thank you very much. I will be quick. Kiitos, puhun nopeasti. ALV toimii tällaisten osittaisten maksun kautta. Nykyjärjestelmä on siirtymäjärjestelmä ja se on de facto käänteinen järjestelmä jollakin tapaa, kun kyse on rajat ylittävästä yrityskaupasta. Kyse on käänteistä tämä vero resursseja. tässä ongelmat alkavat sillä. Käänteinen verovelvollisuus poistaa tuon vanhan järjestelmän ja vie kaiken alvin tuohon loppupäähän ketjua. Kyse on siis myyntiverosta. Periaatteessa ongelma on se, että kun mennään pimeillä markkinoilla, niin kaikki menetetään. Kaikki menetetään. Ja sen sijaan kun on tuo fraction payment maksu, jos on edes yksi osa, joka puuttuu ketjussa, niin sitten mennään vain tuo osio alvia, mm-hmm. eikä kaikki, joten toisaalta kääntyversus siinä on tuo yleinen ontologinen ongelma suhteessa alviin. Tässä kehyksissä yritämme soveltaa samaa asiaa, samaa järjestelmää kotimaisesti ja kansainvälisesti, joten se fakta, että tuo on vertailulla tapaa, no kanto on outoa, koska emme ole federalisoineet näitä kantoja. Meillä on eri veroviranomaisia ja ymmärrän, että saattaa vaikuttaa kieltäkoiselta, mutta jos ajatellaan petoksen torjuntaa ja ajatellaan yksin, järjestelmän yksinkertaisuutta ja myös sitä tapaa, joilla yksi asiointipiste toimii, olemme luottavaisen suhteen, että tämä olisi parempi valinta. In, in terms of the mutta mitä tulee äh, tähän luotettavan verovelvollian äh, rekisteröinti, niin mikä on sitten tämä ongelma tässä käänteisessä maksussa? Me voi luottaa kaikkiin. Ai sen vuoksi heidät rekisteröidään. Entäpä muut sitten? We cannot move. Emme voi mennä vain osittain eteenpäin. It is an unnecessary... No, tämä vain monimutkaista tilannetta yritykselle. Tämän järjestelmän en usko, että tämä toimisi. On eri vaihtoehto totta kai, mutta vaikutusten arvioista tehtiin siinä, valittiin tuo vaihtoehto, joka luuppaa parempia etuja ja vähemmän ongelmia. Kiitos, vaikuttaa että professori Laffaria haluaa reagoida. Uh, actually, uh, just, uh... Ihan vain tukeakseni sitä, mitä Eleni juuri, tai mitä komissio juuri sanoi tästä käänteisestä uh, verovelvollisuudesta. Eli ALVllä on etua usein nimenomaan petoksille, eli esimerkiksi tuotantoketjun viimeisessä osassa on huomattavasti enemmän ALV petosriskejä, joten tästä tarvitaan vielä enemmän tutkimusta. Esimerkiksi se, että kolmas osapuoli raportoi tämän transaktion sinun puolestasi ja tämä voi vaikuttaa nimenomaan siihen, että tällä tavalla äh, se tavallaan näyttää siltä, että kasvu, äh, myynti kasvaa. Ja sitten mitä tulee tähän äh, pohjan pienenemiseen, jos puhutaan ALV-pohjasta, joka on jokaisessa jäsenvaltiossa jokin tietty standardikanta, ja kaikki ALV, kun katsotaan, se liittyy julkiseen rahankäyttöön ja, ja sitten kerätään vähemmän ALVtä kuin muuten. Eli siitä tämä johtuu tämä pieneneminen. Ja sitten mitä tulee näihin paineisiin, miksi jäsenvaltiot tekisivät näin? Siksi, että me olemme nähneet, että tästä on paljon esimerkkejä koko Euroopassa, ei vain yhdessä maassa. Ja voisin täällä kertoa paljon esimerkkejä. Tamponit Isossa Britanniassa, lasten kengät Irlannissa, ravintolat Portugalissa – kaikki nämä asiat on politisoitu hyvin paljon ja paineet hallituksen suuntaan alvin alentamiseksi ovat välillä valtavat. Ja mikäli lobbyryhmät näkevät, että äh, hallituksella olisi mahdollisuus alentaa alvia, niin silloin lobbarit painostavat vielä enemmän siihen. Eli en todellakaan näe, että nämä kannat eh, kasvaisivat poliittisesta paineesta, vaan nimenomaan vähenevät. Kiitos. Onko muita panelisteja, jotka voivat reagoida? Loppu lähenee. Olkaa hyvä. Um, I think uh, I confirm the position. Voin vielä toistaa, että samassa toimitusketjussa on veronkeruu ja käänteinen verovallisuus, niin ehkä toistan itsellä, mutta me tarvitsemme tällaisen yhden toi keskitytyn tuopalvelupisteen. Ja vaikka, vaikka tulee veron kerussakin, emme halua, että joku kantaa ja joku maksaa sen ja joku taas tekee ilmoituksen. Meidän pitää saada tällainen luotettu kaup- kaupankävijä ja rekisteri riippumatta sitten siitä, saadaanko tämä vain käteinen verovelvollisuus, koska jos Iran on kaksi järjestelmää. Silloin on tällaista arbitraasimahdollisuutta ja sitä sitten aina rikolliset, siihen rikolliset tarttuvat, jotka eivät halua kuulua koko järjestelmään. Kiitos. Yksi lisää. The risk of conflict. Niin, en saa monimutkaista asioita, pahoittelut, mutta on myös tasapaino, pitää saavuttaa. Kyllä voitaisiin sanoa, että jos vältetään alvi, niin se on yksi järjestelmä, mikään ketju ei rikkoudu, mutta rajat yli kestävyys. No se on olemassa neljä biljoonaa euroa kaupoita käydään. Tuo ei ole se alvi, joka pitää maksaa, vaan alvi, joka pitäisi kantaa uudelleen maksaa Tuo on valtava luku, jos se olisi tarpeen. Tästä syystä sanomme, että tuemme yksinkertaistamismetodeja, mutta sanotaan, nykyisen ehdotuksen tilaa? No emme usko, että CTP on oikea vastaus siihen, eli koska emme tiedä, miten sitä sovellettaisiin ja mihin. Onko kyse konsernin sisäisistä transaktioista vai luottavasta kaupasta normaalin yrittäjien välillä vai mistä on kyse, mikä meidän pitää ratkaista, jotta voidaan yksinkertaistaa tätä kaikkea. Mutta me tuohon kunnes tiedämme, miten monimutkainen tuo järjestelmä on, joka meidän pitää yksinkertaistaa. Tämä ei välttämättä ole paras vastaus, mutta suoraan sanottuna CTPstä keskustelua, tiedetään mitä CTP on, missä siinä käytäisiin kauppaan, kauppaa, niin tämä on hieman hankalaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Molly Scott Keiton piti poistua. Näin ollen päättyy kysymys vastasosio. Lämpimästi tervetuloa kaikille osallistujille siis vieraille. Keskustelu vasta alkoi. Näistä ehdotuksista puhutaan vielä jatkossa. Tämä on hyvin jännittävä keskustelu asiasta, joka on minusta hyvin tärkeää. Ja tämä on myös älyllisesti erikasvattava keskustelu. Keskustelu on sitten jatkuu vielä käymme vielä uusia kierroksia. Keskustelukierroksia on sitten palaamme aiheeseen vielä lähetulosuussa. Joten kiitos oikein paljon. Pahoittelut vielä viestyksestä. Tämän aiheutti aikaisempi kokous ja nyt sitten siirrytään suoraan kohtaan 13. hieman uudelleenjärjestely ja vieraat voit poistua. Kiitos vielä kerran. No yeah, This is updated. I don't know whether you have this already. No, no, it's the same. So. And the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. On, uh, I have it. So, dear colleagues, uh, let me... Hyvät kollegat, kohta 13. Tämä on tärkeä kohta. eu yleinen talousarvio vuodeksi 2019, kaikki pääluokat tervetuloa budjettivaliokunnan istelijä Danielle Viotti Kiitos ja pahoittelut 10 minuutin viivästyksestä. Hän osallistui kokouksemme ja esittää alustuksen budjettimenettelyistä ja kuuntelee niin valmistelijan ja jäsenten kantoja. ja teillä on EKONin nosto tähän asiaan, käytetään mukaisesti budjettimenettely EKONissa seuraa kahta rinnakkaisprosessia Ekonin lausunto budjetista jätetään johtavalle valiokunnalle budjettivalkunnalle. Siinä puhutaan vuotista viestistä budjettitarkistukset estetään, jotta voidaan muokata näitä erikseen. Otetaan, että komissio hyväksyy talousarvioistuksen 2019 23. toukokuuta 2018, eli työ ei ole vielä valmis, mutta ensi alkuun pyytäisin, että vieras esittelijä budjettivalkunnasta esittää viiden minuutin alustuksen. Sen jälkeen otetaan Eikon valmistelijan puheenvuoro sen jälkeen. Grazie, grazie presidente, grazie mille. E Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita tässä valiokunnassa. Kiitos, että otitte minut vastaan täällä tänään. Vaikkakaan tässä nyt ei ole kovin paljon aikaa syvälle luotaavaan keskusteluun, niin on kuitenkin tärkeää vierailla kaikissa valiokunnissa, myös Ekonissa. Ja haluan mielelläni kuulla teidän näkemyksenne myös äh, menettelyehdotuksia, koska tarkoituksenani on esittelijänä – parhaalla mahdollisella tavalla saada mahdollisimman laaja yhteinen näkemys koko parlamentissa, kun on kysymys meidän lausunnostamme budjetista, niin että me olemme sitten vahvoja, kun me lähdemme kolmikantaneuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa. Ne aiheet, jotka minä olen ottanut esiin ja joita olen kuullut myös teidän puoleltanne, ovat vahvasti yhteyksissä sekä uudistukseen sektoreittain sekä valvontaviranomaisiin EBA, ESMA, EOPA ja näiden virastojen uudistamiseen. Ja tämähän kaikki vaikuttaa luonnollisesti budjettiin, samoin kuin ehdotus keskusvastapuolista tässä ESMA on saanut mahdollisuuden katsoa CCP-valvontaan kolmansissa maissa. Ja tästä tulee tiettyjä kustannuksia ja sillä voidaan myös kerätä maksuja. Mutta kestää kuitenkin aikaa ennen kuin tämä kiintiöjärjestelmä astuu voimaan. Joten tästä tulee oikeastaan jonkin näköinen tällainen äh, kattava äh, väliaikainen laina. Sitten meillä on nämä yksityiset äh, yleiseurooppalaiset elä, eläketuotteet, josta EUPA vastaa, ja näiden tuotteiden valvonnasta. Tässä on ajateltu tällaista 60-40 jakoa jäsenvaltioiden kesken. Tämä merkitsee noin 300 miljoonaa vuoteen 2020. Nämä ovat niitä asioita, jotka ennen kaikkea koskevat Ekon valiokuntaa, kun on kysymys vuoden 2019 yhteisestä talousarviosta. Mutta kuten olen sanonut jo aikaisemmin, olen luonnollisesti valmis kuuntelemaan myös teidän ehdotuksianne ja näkemyksiänne niin, että voin tehdä sitten työni parhaalla mahdollisella tavalla, kun laadin budjettiluonnoksen. Kiitos esittelijä. Nyt sitten käytän itse puheenvuoron Ekon valiokunnan valmistaja ensinnäkin. Kuten tiedämme, keskustelemme ehdotuksesta, jota ei vielä ole olemassa, joten nyt antaisin ensimmäistä kommentin liittyen Ekonen lausuntoon budjetista ensinnäkin ottaen huomioon nykyiset kehityssuunnat EU-ssa ja globaalisti tietysti pitää muistaa, että talouskysymykset ovat tärkeitä, mutta samaan aikaan pitää myös ottaa huomioon, mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit EUlle Vaikuttaa minusta siltä, että EU-luettelulla luettelussa on tiettyjä vahvoja prioriteetteja, kuten turvallisuus- ja puolustusasiat, ja pitää varmistaa, että talousarviossa on vastaavaa rahoitusta näille tärkeille prioriteeteille jatkon osalta EU-ssa. Sen takia meidän tulee varmistaa, että budjettikohdat, jotka kuuluvat EKONin asiantuntijuuteen, ovat tasapainoissa ja että eri elimet voivat täyttää tehtävänsä ilman, että asetetaan liikaa painetta EU-budjetille. Sisäisiä muutoksia tarvitaan tehdä ja lisätä tehokkuutta nykyresursseihin, Nyt tämä on olennaista. Vasta silloin meidän pitäisi tarkastella rahoituspuolta. Jos katsotaan viime vuoden budjetin rakennetta, on arvioitu, että tärkeimmät kohdat, jotka kuuluvat Ekonin alaan, tietysti Junckerin suunnitelma, siinä se tarvitsee tarpeeksi rahoitusta. Ja seuraava asia, joka on se vaan, että on lisävaatimuksia tullut valvontaviranomaisten tehtäviä varten. Se on, että rahoitus on tasapainossa, kun on tullut lisää vastuita noille toimijoille. Jos katsotaan budjettikohtia, jotka jos katsotaan tarkemmin, pitää varmistaa, ettei ole päällekkäisyyksiä. Meidän pitää katsoa tarkemmin eri budjettikohtia ja varmistaa, ettei ole turhaa päällekkäisyyttä. Pitää muistaa, että tarkoituksen lisäys tietopalvelukotivaltan johtaisi siihen, että jos muualla tulee alennuksia tai kavennuksia, koska EUn budjetin koko on rajallinen, odotan innolla kaikkia vastuuden panosta ja ekon valvonnan jäsenten panosta. Toivottavasti saamme hyvin työn päätöksen budjettivalkunnassa myös. Siinä olet minun kommenttini. Kaikki varstajat eivät ole paikallisen takia No SFT, edustaja Beres varmasti voi puheen puolestaan. Euh, euh, niin ensinnäkin pyydän anteeksi Simona Bonafen puolesta, joka ikävä kyllä ei päässyt paikalle. Haluan kiittää yleisesittelijäämme budjettivaliokunnasta. Hän esitteli hyvin nämä meidän valiokuntamme haasteet tässä vaiheessa tai ensi vuonna budjetin osalta niin muistuttaisin siitä, että viime vuonna vakautimme edesvirastojen budjetteja ja tämä oli aivan olennainen elementti, kun otetaan huomioon liiallinen työtaakka, joka johtuu Brexit-neuvottelusta, koska tämä on osa, joka ei välttämättä ole näkyvä osa, mutta kuitenkin se jo nyt vaikuttaa huomattavalla tavalla. Sen näkee, kun on suoraan yhteydessä heidän näihin kolmeen virastoon, onko se sitten pankkivirasto, pa, pa, pankkiviranomaisesta, lisäeläkeviranomaisesta tai arvopyörimarkkinaviranomaisesta. Tässä esittelijä mainitsi mahdollisen eläkejärjestelmän ja eurooppalaisen eläketuotteen. Tässäkin on paljon työtä syntynyt virastolle. Sitten yksi asia, jota ei ole ehkä vielä mainittu tai ehkä se minulta ohi, on tietenkin, miten toimipaikan siirrot vaikuttavat. Viittaan tietenkin pankkiviranomaisen. Nämä menot pitää sitten yhdessä jakaa, mitä tästä syntyy yhtenä kuningaskunnan kanssa, mutta mielestäni ensi vuosi tulee olemaan sellainen vuosi, jolloin todella tämä to- toimipaikan siirtyminen toteutuu. Samanlainen tilanne liittyy lääkevirastoon, mutta tietenkin tämä kuuluu niihin kohtiin, joista, joissa pitää olla valppaana. Tässä kuitenkin toimitaan kontekstissa, jossa, jos kaikki sujuu hyvin, en tiedä, niin voidaan hyvinkin kuvitella, että tulee virastolle uusi rahoitusmuoto, joka saattaa tulla voimaan, koska kuten te tiedätte, nyt ollaan tarkastamassa Euroopan mm, valvontaviranomaisia. Tämä koskee siis kolmea mm, viranomaista, joiden kohdalla komion ehdotuksessa on, mietitään sitä, että markkinatoimijat osallistuisivat toiminnan rahoittamiseen ja EU pitäisi rajoittaa omaa osuuttaan korkeintaan 40 prosenttiin kymmenen viraston budjetista. En tiedä, tuleeko tämä voimaan jo ensi vuonna. Epäilen hiukan, että ei niin käy, mutta nyt voidaan jo ennakoida tämän suuntaista kehitystä. Nämä asiat halusin ottaa esille sen lisäksi, mitä Rova Simona Bonafe olisi varmasti vielä paljon pätevämmin voinut esittää itse. Don't have here... Kiitos. Täällä ei ole ESR-varjostelija Case Winburnia. En tiedä, haluaako edustaja Luke kommentoida. Ei. Onko ketään Aldesta? Edustaja Jezek. Ei. Kommentteja? Vihreät? Äh, Sven Giegold on varjostelija. Ei ole vihreitä paikalla. Onko ketään Guesta, joka haluaa puhua? This is just money, you know. No, tässä kyse vain rahasta. Että muut ryhmät, haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei. Loistavasti pysymään katalussa sitten menettelymä puhelistaa. No, nyt vieraamme budjettivalkunnasta. Haluaako hän vielä kommentoida? Grazie. Ehm... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja teidän puheenvuorostanne ja kiittäisin myös edustaja Beresiä hänen hyvin tärkeästä puheenvuorostansa. Minä olen nyt kirjannut luonnollisesti muistiin sanotun ja haluaisin vain itse asiassa puhua kahdesta asiasta itse budjetissa. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään konkreettista vasta sitten, kun luonnos on valmis eh, toukokuun lopussa. Mitä tulee turvallisuuteen ja puolustukseen, niin ihan oikeutetusti te sanotte, että täytyy voida eh, varmistaa resurssit, puolustus ja eh, turvallisuus ja erityisesti uudet projektit eivät saa tapahtua vanhojen projektien kustannuksella. Tämä on periaate, joka on hyvin tärkeä budjettivaliokunnalle, mutta koko parlamentille, että kun on kysymys uusista kuluista, niin silloin tarvitaan myös uusia tuloja. Eli jos aiotaan käynnistää jotain uutta, niin silloin se täytyy rahoittaa oikealla tavalla, eikä kuvitella, että se raha otetaan vain jo olemassa olevilta projekteilta. Se ei saa tapahtua kansalaisten, yritysten, pk-yritysten kustannuksella. Toinen asia sen perusteella, mitä täällä on sanottu, liittyy virastojen rooliin. Me jo vuosia olemme leikanneet henkilöstöpuolta 5 prosentilla kaikissa toimielimissä. Ottaen huomioon, että nyt on uusia tehtäviä, joita virastolta vaaditaan, niin siis sekä taloudellisesti että eh, henkilökunnan kannalta, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että eh, otamme tämän huomioon neuvoston kanssa neuvotteluissa. Eh, Kiitos. No muista mitä edustaja Veres sanoi, hyvä uutinen, että on. Eikö on ihmisellä tärkeämpikin aiheita kuin raha, se on positiivista siis. No loppuun. Vähän huonoja uutisia, mitä tulee aikataulu. Tulma on hyvin tiukka. Ottaen huomioon, että meillä ei vieläkään ole mietintöä. No, Eikon mietinnön lausunto saadaan varmasti kesäkuussa sitten, tarkistukset käsitellään heti sen jälkeen. Tämä 12. kesäkuuta ja äänestys sitten Ekonissa 29. elokuuta. Joten muistakaa tämä ja sitten aikataulu tulee sitten vielä perästä. Kiitos kaikille, jotka ovat täällä. Kiitos vieraillemme. Useimmat seuraavan kohdan niin puuttuvat sen takia keskeytän kokouksen 10 minuutiksi. Kiitos.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 So, dear colleagues, um, we... No niin, kollegat, voimme aloittaa K14 käsittelyn listalla. Eli Emirin tarkistaminen tämän huomioon siinä Simmanin keskusvastapuolet, niin tunnustaminen niin edelleen. Esittelijä on Danuta Hübner. Saimme 610 tarkistusta. Työtä on jo meneillään, kun valmistellaan kompromisseja. Kiitos esittelijälle tuosta sitoutumisesta työhön. Kyse on tärkeistä asioista. Danuta, ole hyvä. Roberto, Kiitoksia, Roberto. Sanoitkin jo jotakin, minkä on toistamaan, mutta olemme siis tehneet työtä 40 kompromissin eteen, joita on ehdotettu. Ja täytyy sanoa, että kun on käyty läpi tarkistuksia, niin pystyy näkemään, että suurta lähentymistä poliittisten ryhmien keskellä on isoissa ryhmissä ja samoin kollegojen välillä, jotka kuuluvat neuvottelutiimiin. Ja voinkin todeta, että isot osat tässä asetuksessa ovat sellaisia, että toivottavasti niistä saadaan hyvä yhteisymmärrys aikaan. Nyt asiat, jotka ottaisin tässä yhteydessä esiin – ovat seuraavia. Ensinnäkin, mitä tulee EUn keskusvastapuoliin ja laajemmin ajatellen koko valvontajärjestelmää. Me olemme sopineet siitä, että meillä on siis sama valvontajärjestelmä EUn keskusvastapuolille ja kolmansien maiden keskusvastapuolille. Tietysti joitakin muutoksia, sopetuksia tarvittiin, mutta tässä asiassa olemme pitkälti samalla linjalla. Me, linjalla. me olemme lähteneet liikkeelle komission ehdotuksesta ja luoneet arvopaperimarkkinaviranomaiseen ESMAan ja, ja tulee sen siitä tehtyyn asetuksen me olemme luoneet sisäisen komitean ESMAan, joka on vastuussa valvonnasta. Ja niin kuin sanoin, koskien sekä EUn että kolmansien maiden keskusvastapuolien valvonnasta. Ja ymmärtääkseni eilen sovimme, saa nähdä kestääkö tämä. Päätimme myös tämän komitean kokoonpannosta, sen sisäisen valvontakomitean koosta. Meillä on pysyviä jäseniä, joilla on myös, ja sitten voidaan myös kutsua jäseniä tarkkailijoiksi tässä yhteydessä koski, ja Robertin ehdotuksesta päätimme ottaa mukaan myös sellaisia järjestelyitä, jotka, liittyvät tilivelvollisuuteen ja riippumattomuuteen tässä valvontakomiteassa. Se on siis tilivelvollinen parlamentin suuntaan ja sovimme tavasta, jolla kyseinen komitea tekee päätöksiä, miten se äänestää ja vielä olemme varsin lähellä päätöstä, minkälaisia päätöksiä valvontakomitea tekee ja mikä rooli valvojilla on ESMAN uudessa rakenteessa. Sitten mitä tulee sinällään EUn keskusvastapuolen valvontaan, päätimme vahvistaa kollegioita. Tämä oli mielestäni tärkeä aspekti päätimme myös vahvistaa arvopaperimarkkinaa viranomaisen roolia kollegioissa ja sitten päätimme perusperiaatteesta koskien tavallaan työnjakoa kansallisten vastuuviranomaisten ja ESMAn välillä. Saimme, saimme ehkä tällaisen oman järjestelmänsä aikaan, mutta päätimme siitä, että olisi tällainen kolmitasoinen järjestelmä, kansalliset vastuuviranomaiset, jotka joutuvat noudattamaan ESMAn päätökset, jos osa sitten ryhmäpäätöksiä, jossa niiden pitää kuulla ESMAa. Ja sitten on tämä kolmas kori, jossa päätöksiä tehdään omatoimisesti. Sitten vielä täytyy jatkossa keskustella, millä miten näistä kolmen koordinaatiosta erikseen päätetään. Ja sitten mitä tulee kolmansien maiden keskusvastapuolien valvontaan, niin kuin sanoin, päätimme säilyttää saman rakenteen niiden kohdalla kuin EUnkin keskusvastapuolien kohdalla. Ähm, meillä on tämä tearing-kerrosjärjestelmä tavallaan. Anteeksi, mikä and that's why we have this basketing. But for the... kerran, mutta kolmansien maiden keskuudesta puolelle päätimme jakaa koko ryhmän ykköstasoon, tier one, joka on vähemmän järjestelmän kannalta merkittävät keskusvastapuolet. Ja niiden kohdalla ESMAn valvonta ei muutu mitenkään oikeastaan. Ja sitten toinen taso, tier 2, järjestelmän kannalta merkittävät keskusvastapuolet, jotka altistetaan tehostetulle valvontavaatimuksille. Nimittäin niiden täytyy täysin soveltaa EMIR-asetusta, markkinarakenneasetusta. Sitten on tämä kolmas luokka vielä, eri erittäin merkittävät järjestelmän kannalta, voidaan käyttää tällaisia nimikkeitä, mutta siis ne keskusvastapuolet, jotka ovat niin vahvasti järjestelmän kannalta merkittäviä meidän kannalta, että ne ehkä vaativat sen, että Euroopan komissio ne tunnustaa ja sitten Meillä on kriteereitä, joita komission pitää, komission pitää tarkastella pitkälti ja aina komission lähestymistavan tässä asiassa. Ja Näitä kriteerejä sitten pitää tarkastella sekä komissiossa että kesmassa, kun päätetään tunnustamisen epäämisestä EU-ssa perustuen tähän merkittävyyteen unionin markkinoiden kannalta. Sitten on vielä sellainen järjestelmä, joka on meistä kaikista varmasti tärkeä, nimittäin yhteisymmärrysmuistiojärjestelmä. Tämä koskee EU- ja kolmansien maiden valvontaviranomaisia koskien toisen kerroksen keskusvastapuolia ja me päätämme kiinnittää erityistä huomiota näihin muistioihin, otetaan ne vakavasti ja niitä noudatetaan. Odotamme myös, että seurauksia syntyy, jos yhteisymmärrysmuistioita ei noudateta kolmansissa maissa ja niiden valtovalvojaviranomaisten toimesta. Sitten perustetaan myös valvonta kolmansien maiden keskusvastapuolille ja tästäkin ollaan pitkälti samoilla linjoilla. Sitten yhdessä mielestäni näemme hyvin tämän tarpeen tarkastella uudestaan tunnustamispäätöksiä. Näitä on kaksi luokkaa riippuen siitä, kuinka paljon rahoitusvälineitä on euromääräisinä. On tietty kynnys, josta sovitaan. Öm, sääntöpeksi standardien kautta ja sitten tämä on tärkeää myös valuutan kannalta. Näitä tarkastellaan uudestaan joka toinen vuosi, mitä tulee näihin tunnustamispäätöksiin. Jotakin toisia taas tarkastellaan joka viides vuosi uudestaan. Ja sitten meillä on hyvin selkeät kriteerit ESMalle, miten sen pitää luokitella eri keskusvastapuolet omiin luokkiinsa. Ja tässäkin ollaan linjassa kansainvälisten standardien kautta. Erityisesti, erityisesti otamme huomioon Baselin pankkikomitean, kun arvioidaan järjestelmän kannalta merkittäviä pankkisektorin toimijoita ja sitten puhutaan näistä standardeista, joista, joita IOSKO on laatinut keskusvastapuolelle nämä kriteerit ovat myös sellaisia, joista on pitkälti sovittu, sanoisin. Sitten ne kohdat, joissa vielä on työtä jäljellä, liittyvät liikkeeseen laskeviin keskuspankkeihin päävaluutoissa, päävaluutta-alueilla, mikä niiden pankkien rooli on valvonnassa suhteessa keskusvastapuoliin. Meidän pitää tähän asiaan vielä pureutua huolella. Meidän pitää toimia siis johdonmukaisella tavalla kautta linjan koko prosessissa. Mitä tulee valvontaan ja mikä tässä on keskuspankkien rooli. Ehkä vielä voimme vähän keskustella siitä, kuinka tarkasti määrittelemme tietyt kriteerit. Toivottavasti tässäkin löytyy yhteisymmärrys. Sitten vielä yksi asia lopuksi keskustelin tässä, keskustelen tästä myöhemmin AFKO-kokouksessamme myös, koska otimme huomioon tarpeen nähdä, tehdä selkeä ero 22 artiklan tarkistuksen ja EMIR-tarkistusten välillä. Ja pitää nähdä tässä keskuspankkien rooli. Se pitää oikealla tavalla esitellä molemmissa säädöksissä mutta tästä keskustellaan vielä myöhemmin. En halua puhua nyt tässä liikaa, koska tämä liittyy enemmän 22 artiklaa kuin EMIR-asetukseen. Kiitos. Kiitos Danuta. Nyt on minun vuoroni. Olen SDn varjostelija. Kiitos sinulle, kiitos muille varjostelijoille loistavasta yhteistyöstä minusta me teemme erittäin hyvää työtä, kun on nyt etsitty kompromisseja ja kun on käsitelty erittäin monimutkaisia kysymyksiä. No, suurin osa niistä asioista, joita sanoit, niistä on samaa mieltä, me olemme samaa mieltä. Ja niillä on laaja enemmistö takana neuvottotiimissäkin, joten se antaa hyvät lähtökohdat ja antaa toivoa päästä vakkaan enemmistöön meidän äänestyksessämme. Sitten pari sanoista eri kysymyksistä, jotka otit jo esille. Ohjaus ja hallinnon, kuten sanoit, kaikki teemme valinnan, että pitäydytään EMIR-säännöksissä, jotta vältetään päällekkäisyydet ESMAN tar- uuden tarkastelun kanssa – uskon, että riippumatta näistä luvuista valvontakomitea sellaisena kuin se nyt on suunniteltu, no mahdollisesti myös olisi hyvä ehdokas, kun kehitellään valvontaviranomaisten puitteita, joten valmistelemme ikään kuin sitäkin samalla kunnioittaen eri asioiden rajoja. Uskon, että lukuja oikeudesta elimestä riittävän laajan, ne olisi parempi siinä kohtaa olla noin omistajuutta tuossa tehtävässä saman aikaan. Hyvin tärkeää, että kaikki ovat samaa mieltä, että tämä pitää olla eurooppalainen elin, eikä se mitä olla kansallinen, vaan eurooppalainen elin, joka vaatuu EU-tasolla, kuten esim. ESRB, siis neuvosto Danuta sanoikin, että me olemme tästä pitkälti yhtä mieltä. Sama pätee siihen, että meidän pitää myös käsitellä, että miten valvotaan EUn puoli tämän arkaluontoinen neuvostossa, mutta on tärkeää, että parlamentti toivottavasti saadaan kutsusaikaan ja sitten on johdonmukaisempi ja koherentempi lähestymistapa ottaen huomioon aiheiden arkaluontoisuus, päätämme ihan noissa, että tämä ikään kuin kori lähestymistapa, se olisi ehkä paras, jotta voidaan löytää lämpi pohja tuelle tässä hankissa. Lisäksi sanoisin, että vahva unotarkastelulauseke olisi myös paikallaan, jotta tuo korimenetelmä toimii kuin tilapäisratkaisuna ja taas että voitaisiin mennä kohti kattavampaa eurooppalaista valvontaa. Kuitenkin kuten sanoin, että on nämä eri kategoriat ja arvioimme ne ja arvioimme niitä paraikaakin, miten allokoida nämä eri artiklat näihin kolmeen koriin. Ryhmänä kantamme on yrittää laittaa mahdollisimman paljon EU-tasolle, ottaen samalla huomioon tietyt huolenaiheet, jotka liittyvät kansallistoimivaltaisten viranomaisten rooleihin tietotalousalueelle. Eli tarvitaan lähestymistapa, joka on dynaaminen ja menee kohti kattavaa täysinäistä eurooppalaista valvontaa. Ja mitä tulee tuohon liikkeeseen laskevan keskuspankki, jota Tanulta sanoikin, menemme kohti tuosta hybridimallia, jossa voidaan luettelua laajentaa myös delegoidusäädöksiin. Ja voisi ei olla ehkä myös sellainen malli, joka saisi sen, että EKP voisi toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa niin pitkälle kuin ne toimenpiteet rajoittuvat. Sitten täytetään EKPn velvollisuudet suhteessa rahapolitiikkaan, maksujärjestelmiin ja muuta. No ei ole helppoa vastata puitteet tälle, mutta näin me yritämme tehdä. Olen jättänyt tarkistuksia, joten voimme yrittää tätä hieman vielä hie- säätää ja keskusteluun liitoksessa myös siihen, jota käydään seuraavaksi esitystä mukaan. Eli tuo perus 2023 tunnustaminen. Siinä teemme mielestäni hyvää työtä. Jos ajatellaan, että kehitetään paremmin tuo kerrostaminen ja nuo eri että samalla pitää säilyttää kuitenkin tuo substanssi, kun ajatellaan komission logiikkaa, eli että on se tietty järjestelmä systeemin kannalta tärkeille pankeille, ja sitten täysin myös nuo välineet, jotka liittyvät noihin relokaatioihin. Se on äärimmäinen väline, mutta sen pitää olla realistinen vaihtoehto, joka ei tapahdu vain paperilla, olemme varmasti tulossa kohti, saapumassa kohti järkevää kompromissia tuolta osin. Tietysti sellaista tarvitaan, toivottavasti se tarkistusten myötä tulee ilmi. No on tietysti huolia, joita kuultiin tästä uudesta kerrostamisjärjestelmästä esimerkiksi se, että pitää selventää, että tietyt piirteet, jotka liittyvät tiettyihin maatalousjohdannaissopimuksiin, säännöllä markkinoilla, niin osuus vain pieni ja niin edelleen, eli se pitäisi ottaa huomioon. Ja jos mä pitäisi ottaa huomioon myös, jos komissio on hyväksynyt jo tätä säädöksiä ei käytetä vastaavuuspäätöksiä kolmansien kanssa, joten varmaankin osan kappaleita vielä tarkistetaan, eli ettei käytettyä välinettä siihen, että tulisi häiriöitä ja pirstaloitumista markkinoille. Samalla kuitenkin pitäisi säilyttää tämän uuden järjestelmän piirteet sellaisenaan lopuksi. Unitarkastelu. Olemme tähän tarkistuksia, jotta sanon suhteellisuutta, kun ESMA käydään läpi kolmasen, suhteessa kolmasen maalin. Eli kaksi vuotta olisi oikea aika, kun on selvää, että tiettyjä välineitä, jos on tietyn rajan yli, Muistaakseni viisi vuotta olisi riittävä aika. Tässä ne tarvitsetaan me jättää, kuten sanoin. Olemme rakentamassa erittäin hyvää, vankkaa yhteistä tekstiä. Sitä pitää vielä viimeistellä, mutta haluaisin vielä kerran kiittää Danutaa ja kaikkia muita kollegoita loistavasta yhteistyöstä. Seuraavaksi, no en tiedä, nyt puhutteko Kein puolesta, olkaa hyvä. Yes, thank uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Puhun Kay uh, Swinburnin nimissä, joka pyytää anteeksi, että hän ei voi olla paikalla. Ja luen hänen lausuntansa hänen puolestaan. Ensin hän kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä kommenteista tähän mennessä. Tarkistukset, joita ECRn uh, teki tähän mietintöön ovat ECRlle avainasemassa kansallinen valvoja, miten tärkeää on myös kunnioittaa ei-euroalueen maita, suhteellisuus sekä globaali järjestelmä. Tässä on koko joukko tarkistuksia, jotka tukevat näitä kantoja koko parlamentista, jotka tuovat esiin, miten tärkeää että yhteistyö on valvonta-alalla kolmasien maisen CCPiden kanssa – ja eh, että mm, täytyisi myös vaihtaa informaatiota CCPden kesken, mikä on erittäin tärkeää meistä. Meitä tulee valvontakomiteaan tuemme Goltierin tarkistusta, jolla vaaditaan tältä elimeltä vastuuta. Ja olisi hyvä, että ja on hyvä, että tätä myös ALDE-ryhmä tukee. Mitä tulee keskuspankin rooliin, Mm, komission kanta oli erittäin huolestuttava ECRlle. Ja sen vuoksi olemme tyytyväisiä siihen, miten paljon koko parlamentista eri ryhmistä on tullut tarkistuksia tämän muuttamiseksi niin, että keskuspankki keskittyy sen primäärin rooliin eli rahapolitiikan valvomiseen. Ja me pidämme hyvänä myös tarkistuksia, joissa painotetaan, miten tärkeää on ottaa mukaan myös ei-euroalueen keskuspankit äh, valvontaan. Meillä on huolenaiheita esittelijän tarkistuksen 461 kanssa, jossa vahvistetaan äh, keskuspankin toimivaltuuksia erityistilanteessa. Mutta löydämme varmasti varjoesittelijän kokouksessa ratkaisun tähän vaikeaan asiaan. Sitten mitä tulee tähän paikkapolitiikkaan, sijoituspolitiikkaan. Tämä ei ole meille hyvä vaihtoehto. Se tulee aiheuttamaan äh, markkinoiden sirpaloitumista, lisätä kustannuksia ja tekee näistä keskusvastapuolista äh, heikompia. 476 herra Ludvigsonilta äh, on hyvä. Ja 477 alle Alle-ryhmältä, 478 Nina Gilliltä ja 479 Thomas Mannilta. Te olette varmasti tietoisia näistä sisällöistä. Siinä painotetaan, miten tärkeää on pienentää, vähentää riskejä ja että tehdään vaikutusten arviointi ennen askeleen ottamista. ESR ei tue Klintsin tarkistusta 474 jonka, joka liittyy sijoituspaikkaan, mutta tämä ei ole suhteellinen ja se olisi myös haitallinen nykyiselle globaalille mallille. Esitteli, varjoesittelijämme odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Peter Jesek. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alussa kiittää esittelijää ja hänen äh, koko toimistoaan työstä. He ovat toimineet todella tehokkaasti. Sama koskee muita varjoesittelijöitä. Ensin muutamat prioriteettialueet meille. Tämä tulee sisäiseen keskusvastapuolen valvontaan. Olemme Esterin kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi kulkea kohti sellaista järjestelmää, joka toimii ESMAn puitteissa tässä. tässä. Tämän takia teimme tarkistuksia, joissa keskitytään siihen, miten tämä rakenne käytännössä sitten toimisi. Meidän näkemyksemme on, että pitäisi olla enemmän äänestäviä jäseniä valvontakomiteassa kuin tässä luonnoksessa on tilanne. Tämän takia esitimme kaksi varapuheenjohtajaa ja joissa pysyviä jäseniä tässä komiteassa. Sitten me yritämme varmistaa johdonmukaisuuden tekstissä. Ajatellen parlamentin aikaisempia kantoja keskusvastapuolien elvyttämisestä ja kriisinratkaisusta. Tässä mielessä olemme tehneet tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan se, että riskit, jotka liittyvät, joita kansalliset viranomaiset käsittelevät, Äh, tähän liittyy rahoitukselliset, operatiiviset ja erityisesti kyberriskit. Lisäksi me virallistamme e- ESMAn stressitestejä koskien näitä keskusvastapuolia. Niitä pitää tehdä säännöllisesti, varmistaa, että ollaan valmistauduttu siihen, jos riskejä syntyy rahoitusvakauden kannalta. Mitä tulee kolmansien maiden keskusvastapuolien, suurin osa ryhmistä oli sitä mieltä, että tarvittaisiin mekanismi, joka mahdollistaa sen, että komissio voi erottaa sitä, että otettaisiin pois tunnustus niiltä keskusvastapuolilta, jotka edustavat huomattavaa järjestelmän riskiä EUn rahoitusvakauden kannalta. Meidän tarkistuksissa me pyrimme selventämään prosesseja, joissa tätä mekanismia sovellettaisiin ja käymme läpi niitä toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä, jos vedetään tämä oikeus pois ja tämä tulee voimaan. Tämä pitäisi antaa eurooppalaisille yrityksille tarpeeksi aikaa uudelleen neuvotella sopimuksia ja noin lieventää lisäriskien mahdollisuuden, jota saattaisi syntyä, jos nopeasti joudutaan siirtämään määritystoimintaa muualle. Me myös annamme komissiolle sellaisen mahdollisuuden, että jotkut palvelut keskusvastapuolen kohdalla, jotka tällä hetkellä ovat erittäin riskialteita EUn rahoitusvakauden kannalta, ne voivat saada, niiltä voitaisiin vetää tunnustus tai lupa pois. Valvontaviranomaisena arvioimme jokaista puolta kokonaisuudessa, että voidaan määritellä se luokka, mihin sen pitäisi kuulua. Me myös ehdotamme, että palveluita, joita nämä keskusvastapuolet tarjoavat, luokitellaan kahteen luokkaan. Näin viranomaiset voisivat paremmin tarkastella näitä relevantteja palveluita ja esittää lisävaatimuksia tarvittaessa. Uskon, että parlamentti on suhtautunut asiaan oikealla tavalla ja arvostan kovasti rakentavaa työtä, jota ollaan tähän mennessä tehty. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Lamberts. Good chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Danuta, olemme samaa mieltä siitä, miten olemme tilanteen, että ei oikeusvaltapuoleltakin pitäisi koristaa tarkempaa valvontaa ja sääntelyä. Nämä yksiköt keskittyvät enemmän riskeihin. Samaa mieltä olemme siitä myös kanssasi, että kyllä tarvitaan tapaa No ESMA voi vastustaa tai muuta päätöksiä, jotka tulevat kansalliselta toimivalta Erityisesti haluaisin mainita tarkistuksen artiklan 21a3, joka vahvistaa esma valtuuksia, jonka se voisi pyytää valvontatoimia spesifioidussa aikarajoissa ja hyväksyttävät toimet, jos NCAT eivät ole toimineet, eli viranomaiset ovat toimineet. Eli jos mä saan viimeisen sanan ja 26, joka vahvistaa esimerkiksi roolia, jos on äh, eri kantoja kansallisten toimijoiden kanssa. Sitten mä mieltä myös siitä, että parannettu valvontaosuus keskuspankkeilla. No, pitäisi kohdistaa tasapainoa siinä mielessä. Pitäisi olla konsultointia keskuspankin kanssa ennen kuin hyväksytään toimet, jotka liittyvät likviditeettiin ja vakuusvaatimuksen sijaan, että olisi suostumusmenettely niin kuin komissioduksessa on sanottu ja luonnoksessa siinä meillä on hieman eri kanta. Ymmärtämme nämä CCPden likviditeetin se liittyvät rahajärjestelmien vakauteen kuitenkin keskuspankit voivat pyytää EU-keskusvaltapuolta vaatimaan tästä pankkilisenssiä kun tällaiset vaatimukset ovat tarpeen, jotta voidaan te- tehokkaasti suorittaa rahapolitiikkatavoitteet, mutta vain tältä osin. On hieman huolissani, kun yritämme korostaa liikaa keskuspankkeja, on eturistiriitoja, ei toiminnan kanssa syntyy hankaluuksia. Samaa mieltä on myös siitä, että konsertus puuttuu Emirin heikkouksiin. Tämä on liian riippuvainen kolmansien maiden valvontaviranomaisista. Luokittelujärjestelmä on sopiva ja oikeasuhtainen, vaikka kuitenkin suunnitelmien kanssa siitä, että ensimmäisen tason teksti pitäisi määritellä enemmän noita kriteerejä, jotka sallivat se, miten lokitellaan CCP kolmen kategoriaa samassa hengessä tarvitsemme 25.2c, jotta voitaisiin madatoida komission hyväksymään delegoituja säädöksiä, jotta voidaan spesifioida noita kriteerejä ja Haluamme vahvistaa ESMAa, että se voi asettaa sääntelyvaatimuksia konsultoita pitäisi käydä, eikä vain kuulla näitä keskuspankkeja lopuksi. No, tämä liittyy siihen, miten 2052 BB tarkoituksen tulee, että keskuspankki voi ja EU-tytäryhtiöt voi saada pankkilisenssin sitten Uh, ESMA-rakenteesta kysymys. Ymmärrämme lähestymistapasi, mutta olemme, hieman huolissamme. että luodaan liikaa byrokraattisia kerroksia, sen takia olemme ehdottaneet vaihtoehtoa. Kuten tiedämme, että on valvontaviranomaisten tarkastelu tulossa, mutta uskomme, että ennen kuin hyväksytään se, niin pysyvien CCP-valvontakomiteoiden valtuudet voitaisiin suorittaa olemassa saman mallin mukaan. Eli tämän huomenna Espan puheenjohtajan kanta. En nyt mene yksityiskohtiin, haluan vain huomata näin, että edustaja Luke on jo poistunut. Ymmärrän kaikki nämä kysymykset markkinoiden pirstaloitumisesta, mutta haluaisin vain vastata erityisesti ECRlle. Tämä demokratiamme ovat pirstaloituneita. Meillä ei ole globaalia demokratiaa ja on, että markkinat eh, ovat demokratian alla eikä toisin päin, niin normaali, että niin kun meillä ei ole globaalia demokratiaa, niin meillä ei ole globaalia, globaalia markkinoita. Meillä on pirstaloitumista niin kauan kuin demokratiatkin ovat sellaisia, mutta demokratia ensin, kiitos. Thank you. Kiitos. Mr. Carthy. Edustaja Carthy ei ole paikalla. EFTD, ei. Edustaja Ahnemans, puhutteko? Selvä. Edustaja Vinik, pystykö puheenvuoroa? Um, Minulla on kollegani Wolf Klintsin kirjoittama paperi. Hän pyysi minua lukemaan tämän. Kollega Klins pyysi minua lukemaan tämän selityksen 747 tarkistuksen tueksi ja sen selittämiseksi. Keskuspankki haluaa, että kun Iso-Britannia eroaa EU-sta, että se ei vaikuttaisi suuresti keskuspankin asemaan ja euroon. Ja sen lisäksi että jos äh, on suuri häiriö, joka häiritsee äh, vahingoittaa äh, ison britannia CCPtä, niin tämä voisi johtaa ongelmiin myös EU-alueella. Ja kompromissin tarkoituksena on saada aikaan systeemistä tärkeyttä sen eurolle Iso-Britannia ei halua enää, että EU-lainsäädäntö koskee sitä ja sen vuoksi EU ei pitäisi myöskään tehdä lainsäädäntöä sellaiseksi, että se olisi riippuvainen Iso-Britannian hyvästä tahdosta. EU täytyy suojella omaa aluettaan, talouttaan ja valuuttaansa. Brexit merkitsee Brexit. Ja sen vuoksi EU-aluetta tulee sitoa EU-lainsäädäntöön ja sen vuoksi näiden toimijoiden tulee olla joko EU-ssa tai ETassa. Mikäli Iso-Britannia päättää liittyä ETAan, silloin mitään ei tarvitse muuttaa. Tämä voisi myös olla hyvä valttikortti EUlle ne Brexit-neuvotteluissa, jotta voimme välttää negatiivisia vaikutuksia finanssitaloudelle. Clinton on tehnyt muitakin tarkistuksia varmistaakseen, että vain uudet sopimukset siirtymäkauden jälkeen, esimerkiksi ensimmäinen tammikuuta 2021, olisivat sellaisia, että ne ähm, äh, ovat ähm, äh, määritetty EUn alueella tai etan alueella. Kiitos. Thank you very much. Um, I don't... Kiitos, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Mettys on Per Vansberes, olkaa hyvä. Euh, merci, merci madame la rapportrice. Euh, Kiitoksia esittelijä. Niin, alusta lähtien tässä asiassa on haluttu ottaa tähän, antaa tälle ihan omaa vauhtia, kun ajatellaan keskustelun edistystä, niin on tärkeäkin, että voidaan edistyä. Täytyy myöntää, että en ole vielä yksityiskohtaisesti tutustunut kaikkiin kompromisseihin, mutta minusta tuntuu, että olennaiselta osin kaikki löytyy sieltä. Tietysti joitakin huolenaiheitakin minulla on, joista nyt punsattaisin, ja yksi kohta, mistä ei ehkä ole vielä puhuttukaan, te korjaatte, jos tässä edennyt olen täysin samaa mieltä teidän kanssa siitä, että vahvistetaan ESMAn toimivaltuuksia. Täysin samaa mieltä myös siitä, että tartutaan todella valvontaan keskusvastaavien kohdalla sekä EUn sisällä että ulkopuolella. Meillä on tilaisuus keskustella tästä asiasta, kun tutustuimme teidän tekstiinne ja tämä on tärkeä osa asiaa. Sitten yksi kysymys, jota ette tainnut mainita, nimittäin kysymys erityisvaltuuksista, ää, toimivaltuuksista hätätilanteissa, koska jos on edessä järjestelmän riskin toteutuminen, silloin pitää olla jonkinlainen hätäjärjestelmä niin, että ESMA voi puuttua tilanteeseen. Niin, sitten täytyy ottaa kyllä väkisinkin esiin demokratiakysymys tässäkin yhteydessä ehkä teitä hymyilyttää, mutta jos meillä on markkinatoimijoita, jotka eivät tunne minkäänlaista sirpaloituneisuutta ja sitten on demokratioita, joissa on erilaisia kansallisia valtuuksia, joita on liian vähän siirtynyt, tai jaettu, niin silloin missä Euroopan parlamentin tehtävä on korjata tätä vajetta. Ja, ja kun vahvistan Euroopasta valvontaa, ja jossa parlamentin rooli on myös tärkeä, niin se on ihan olennainen kysymys. Sitten vielä yksi asia loppuun. Tämä liittyy mm, valvontaviranomaisten uudelleen tarkasteluun. Ymmärrän, että te esitätte tässä aivan erityistä säädöstä koskien keskusvastapuolien valvontaan. Minä toivoisin, että tästä tämä voitaisiin liittää tähän työhön, jota tehdään valvontaviranomaisten uudelleen tarkastelusta tarkastelussa. Ja sitten esmakohdalla pitää ottaa huomioon tämä hallintokysymys. Pitäisi pystyä tehdä yhdestä johtokunnan varapuheenjohtajasta puheenjohtaja tähän uuteen elimeen, joka on vastuussa valvonnasta. Mitä tulee sitten tähän ihanteeseen kokoonpanoon tai määrään, keitä, kuinka monta jäsentä pitäisi tässä elimessä olla, Minulla on mitään ennakkonäkemyksiä, mutta jotta voidaan toimia tehokkaasti, niin silloin ei pidä liikaa jäseniä olla. Jos katsotaan, miten keskuspankki toimii, siellä on muuta tämän tyyppisiä komiteoita ja tiedetään kyllä, mikä toimii, mikä ei toimi. On tavoite sanomalla, joka toimii hyvin yleensä on kuusi ja sen kun ajatellaan sitten vielä tehtäviä, joista on kysymys, mikä olisi nyt tämä oikea lukumäärä. Ei minulla mitään ehdotonta näkemystä ole, mutta tässä pitää järkeillä. Jälleen kerran pitää varmistaa, että se voi toimia hyvin yhteen uuden hallintorakenteen kanssa, joka saadaan aikaan Euroopan ma- äh, arvopaperimarkkinaviranomaisessa ESMassa. Kiitos komission Jennifer Robertson. Olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta alkuun. Kiitos hyvästä työstä, jota parlamentti on tehnyt tässä asiassa ja edistyksestä, jota on tehty. Hienoa nähdä, että parlamentti tukee kaikkia komission ehdotuksen avainperiaatteita. Tätä tulee komission valvontaa. Erityisesti haluaisimme puhua siitä, miten hyvä on tämä kerrostamistoiminta systeemisen tärkeyden mukaan EUlle. Lisäksi on hyvää, että yritetään varmistaa riippumaton ja hyvin resurssoitu valvoja ESMAn muodossa. Lopuksi hyvättävyyttään vahvistamaan keskuspankkien roolia, ne, jotka laskevat liikkeeseen. Kuitenkin on tiettyjä osaloita joissa, ja korostan, että jos ymmärsimme nyt luonnoksen oikein, Tämä parlamentti pohtimaan tätä tarkkaan ja jos tarpeen selventämään näitä asioita Ensinnäkin mitä tulee vertailtavaan odottamiseen on selventää, että comparable compliance liittyy siihen, miten kolmas maa ja keskusvastapuoli noudattaa EUn puitteistoa, ei miten se noudattaa kolmannen maan omaa kehystä. Ja meidän pitää varmistaa, että tuo on sopivasti heistettuna tekstissä, jotta vältetään väärinkäsitykset. Pitäisi myös olla niin tarkkaan siitä, miten epäsuoraan ehkä otettaisiin mukaan duaalivalvontaa, näille systeemi kannaltatarkalle CCPlle puolesta, eli se tunnustaa, jos se on merkittävä EUlle tai jäsenvaltiolle, ja jos se noudattaa ehtoja 2b, ja jos tämä ei riitä, se pitää liikittää yhteistyöjärjestelyihin, kuten myös siihen, että miten toisaalta rahoitusvakaus saattaa tässä vaarantua. Kun tulee komissiomainen keskusvaltapuolivalvontaan, on tärkeää varmistaa, että oikeat keskuspankit ovat mukana. Ja että tämä on johdonmusta heijasteltuna koko tekstissä. Sitten eu voi valvontaa yleisesti ottaen pidän hyvänä kunnianhimoista joka varmitella on, ja erityisesti, että olisi vahva rooli Esmalla tässä. Kuitenkin yksi asia, jota haluaisimme ottaa esille, on kuten tilanne kerrostaminen EUn puolissa. Tässä meillä on huolia. On hienoa kuulla, jos nyt olisin oikein edustaja Hybnerin, että vaikuttaa siltä, että tässä on liikehdintää. Uskomme, että kaikki EUn keskustat puolet ovat systeemisesti tärkeitä EUlle ja näin ollen komissiotuksessa kaikki EU-keskustat puolet, niihin kohdistuu ESMAan valvontaa, samat vaatimukset eikä erotella niitä, jos ajatellaan riskiprofiilia. Kiitos. Thank you. Yeah. Kiitos. Kuulitte oikein. Tuosta syystä mennään kohti tätä korilähestymistapaa. Danuta, ole hyvä. Yeah, because I, I would like... Kyllä, haluaisin vastata Wolf Klintsille ja sanoa, että me valmistelemme asetusta joka muotoilisi markkinoita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Me emme tee asetusta, joka vaikuttaisi ad hoc tapahtumiin, mikä tässä näkyy olevan tarkoitus. Minusta on myös tärkeää, ja vastaan tässä Brexit-neuvotteluiden pyyntöön, että me emme asetuksessa ennakoi mahdollisia tuloksia, joten tämän tyyppisiä asioita emme käsittele, emmekä ehdota tällaisia ad hoc toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat mahdollisesti tapahtuviin tapahtumiin. Sitten tämä tällainen tarkistus ja täällä on yksi toinen vastaava on koko tämän asetuksen roolin vastaan. Ja ensimmäisessä versiossani ennen joulua yritin kun yritin saada reaktiota ihmisiltä, niin reaktiot olivat eh, niin negatiiviset, että en jatkanut tällä tiellä, vaikka vieläkin saan välillä puhelinsoiton joltain, joka ajattelee, että tämä voisi olla hyvä lähestymistapa, mutta luovuimme tästä, että komissio voi nukkua yönsä rauhassa, ellei sitten neuvosto kolmikantaneuvotteluissa ryhdy siihen, silloin voimme miettiä asiaa uusiksi, mutta en odota tätä. Mitä tulee sitten lainsäädännön noudattamiseen? toteuttamiseen. Tässä on varmasti jokin väärinkäsitys. Katson tätä sanamuotoa, johon viittasitte. Mitä tulee tähän duaaliseen valvontaan, viittasitte jonkun tarkistukseen. Täällä on hyvin paljon tarkistuksia, jotka eivät päädy kompromisseihin, jotka jäävät yksittäisiksi tarkistuksista. Mitä tulee kokoon, näiden komiteoiden kokoon, niistä yleensä neuvotellaan myöhemmin. Et, mm, emme tehneet vielä päätöstä 5, 6, 7, mutta olemme nyt lähellä jotain, mikä on kohtuullista. Robertohan tässä sanoi, unohdit tämän eilen, tämä voisi, tässä voisi olla enemmän kuin kolme, koska minä olin alun perin hyvin vaatimaton tämän luvun määrä, lukumäärän mukaan, että meillä voisi olla nainen, iso maa, pieni maa ja niin edelleen. Toivottavasti tässä ei nyt ole poliittisia erimielisyyksiä, vaan olisimme yhtä mieltä siitä, mikä on paras. Ja sen lisäksi täytyy miettiä tätä kokoa. Joillekin tämä saattaa olla liian iso, mutta meidän täytyy myös katsoa tätä väliaikaista mallia eurooppalaiselle väliaikaiselle valvonnalle, koska tässä on tämä hidas käyttöönotto. Tarvitsemme Esmassa myös ihmisiä, jotka kykenevät kantamaan sitten vastuun tässä prosessissa. Tietäen, että Esmaa on vahvistettava ja että monet haasteet ovat sille uusia. Joten tämä on myös huomioitava, joten koko Kysytte Esmasta, niin Esman osalta keskust, olemme keskittyneet tähän äh, muistioon ja informaation vaihtoon, mutta tästä muistiosta tulee myös vahva väline Esman käsissä. Joten tässä olemme valmistautuneet tilanteeseen, jossa valvoja ei tot, noudata kaikkia sitoumuksia. Joten voi olla myös sellaisia tilanteita, että meidän täytyy ottaa äh, lupa pois joltain keskusvastapuolelta. Kyllä me tämän olemme nähneet äh, jo etukäteen mahdollisesti tulevan. Sitten haluaisin kiittää. Roberto äh, teki sen myös, mutta minä myös omalta osaltani, enkä vain meppejä, vaan meillä on myös tässä mukana hyvin paljon neuvonantajia ja avustajia, jotka teknisesti tasolla tekevät paljon työtä, joten haluan kiittää heitä kaikkia ja toivon, että me saamme tämän valmiiksi ajallaan. Ja että viemme tämän päätökseen, tämän lainsäädännön. Ja että me ehtisimme hoitaa neuvottelun vielä neuvostonkin kanssa. ESA-asiassa yritimme tehdä parhaamme Tässä on kysymys vähän sisäisestä rakenteesta. Myös monissa muissa asioissa olemme yrittäneet välttää tällaista liiallista ennakointia. Yritimme toimia järkevästi. Is. Well, I, I talked about, um... No minä Puhuin Esmasta. Mitä tarkoititte? Emergency. Ei vaan nämä hätätilat poikkeuksesta. EKPJin neljäs kohta. Hätätilanteet, poikkeustelusuhteet, ei vaan EKPJ. Niin, luulta puhutte Esmasta. We are, we are, we are including, we are including that. But we are working on it and we are... Työstämme näitä asioita. Kaikkia ei voi ottaa tähän. Puhuimme tästä myös eilen siis toisessa päivänä eilen. Dividing, uh... Joten tässä jää tasaisesti 22, josta me tehdään niin, että se sisältää mahdollisuuden sille, että EKP toimisi. Tähän ei voida ottaa paljon tässä nyt sitten, jos otellaan liikkeeseen laskeva EKP tai EKP tässä tilanteessa, niin useimmiten on kysymykset että tuohon hätätilaan, koska ei voi tuota saada emiriin, mutta tämä tehdään sitten Esman kautta, Evan Artlen 22 kautta, sanoi puhuja. Ymmärtääkseni se olisi paras tapa toimia. Se, myötä EKP voisi käyttää tätä ilman, että rajoitamme EKPn toimintaa. Tällä voitaisiin reagoida poikkeuksellisiin tilanteisiin. Siinä se pääasia. Thank you. Uh... Kiitos. Niin. Yeah, exactly. Niin, meillä on yksi. Because there are some amendments. No tässä nyt tarkistuksia mukaan lukien yksi, joka pohti tuota vaihtoehtoa toimia poikkeuksellisissa oloissa, joten työstämme tätä. The major is... Niin, niin, mutta pääväline on, on ohjesääntö. EKPn ohjesääntö. No. Ilman mikrofonia. Emme keskustelemme tästä eilenkin. Meillä oli yksi ehdotus ja me ehkäpä muutamme tässä nyt paremmaksi tämän sanamuodon, mutta kysymys on siitä, että se suuri voima, valta on ohjesääntö. Uh, Juuri näin. No, no, no, no. Kun ennen me päättäneet eilen. have... niin, niin. Tiettyjä tarkistuksia on, tiettyjä vaihtoehtoja, joissa pohdimme näitä asioita, sanamuotoja, Minulla on tarkistus, jossa sanotaan tätä. Se on ihan julkinen tieto eikä salaisuus, joten tämä on ehdotus kompromissiksi. Katsotaan. Selvä. Kiitos esittelijälle. Ja kiitos. Ja onnittelut myös koko tiimille tuesta. Meillä on hyvin kun on aikataulu, kuten tiedätte, äänestys 16. päivä 5. Se pitää vielä vahvistaa, kaikki pitää vielä vahvistaa. Katsotaan, onko valmiita, mutta täytyy sanoa, että myös Tanu Tanna sitoumuksen tiimissä ansiosta olemme lähellä tuota tavoitetta, eli voidaan pitää tuo aikataulu sellaisenaan. Tietysti kontrolloimme tätä, katsotaan, jos emme ole valmiit, niin sitten lykkäämme sitä, mutta täytyy sanoa, että riippumatta siitä, onko se 16.5. vai viikko myöhemmin, kaksi viikkoa myöhemmin, niin olemme vastistutuneet saattamaan päätökseen oman käsittelyn, jotta trilogit voivat alkaa sitten tällä puheenjohtajuuskaudella. Muodista tässä julkisen sitoumuksen tietysti tarkkaan, jos no, katsotaan, Pidetään nyt tuo vielä yllä, sillä se antaa tarpeeksi kannustimia toimia nopeasti. Tämä vielä vahvistetaan sopivana ajankohtana tuo päivämäärä. No niin, kiitoksia. Tämä loppui hieman aikaisemmin kuin ennakoitua, joten se kokous on yhteen kokousekon Ekon ja kanssa. Sitä ei voida aloittaa aikaisemmin, joten pitää keskeyttää kokous vartiksi. Kiitos. Unless you want me to entertain you. Paitsi jos haluatte, että viihdytän teitä vartin verran, mutta lienee parempi pitää taukoa.